Uh, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Ennen kuin ryhdymme käsittelemään tämän päivän varsinaista ohjelmaa ja odottelemme vielä jäsenten saapuvan, haluaisin kertoa teille eilisistä keskusteluistamme. Keskustelut liittyivät eh, kiintoisan asiakirjan vuodosta – kolumbialainen salainen asiakirja on vuotanut YouTubeen ja mehän emme ole ainoa valiokunta, jonka Kolumbian salainen palvelu haluaisi ikään kuin neutralisoida. Tästä asiasta keskustelimme eilen lyhyesti ja ehkäpä meidän kannattaisi tarkastella tätä asiaa. Muutkin instituutiot ovat kiinnostuneita asiasta. Tiedotan teille sitä mukaan, kun saan enemmän tietoja, mutta haluan korostaa sitä, että meitä ei ole niin, niinkään helppo neutralisoida eikä nutistaa. Jatkamme työtämme. Niin, hyvät kollegat, tänä aamuna meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentti tuomari Song Tämän vierailun tarkoitus on keskustella tulevasta Rooman sopimuksen tai statuutin äh, tarkistuskonferenssista. Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni ovat aina edistäneet, halunneet viedä eteenpäin kansainvälistä rikosoikeutta ja halunneet myös edistää kansainvälistä rikostuomioistuinta sen toimintaa. Ja siksi onkin erittäin mukavaa, että meillä on mahdollisuus keskustella tämän äh, tarkastuskonferenssin näkymistä ICCn presidentin kanssa. Muistuttaisin, että viime syksyllä minulla oli mahdollisuus tavata presidentti hänen omassa toimistossaan. Keskustelin niin ikään syyteenviraston tahojen kanssa. Me teimme sen johtopäätöksen, että Euroopan parlamentti haluaa aina toivottaa tervetulleeksi tuomarin keskustelemaan kanssamme, jotta saamme enemmän tietoja ja saamme paremman käsityksen siitä, kuinka voimme tukea rikostuomioistuinta. Haluaisin välittää Joulainenin terveiset teille. Hänhän on Parliamentarians of Global Action-järjestön jäsen, joka niin ikään edistää ICCn asiaa. Joulainen niin oli tarkoitus olla tänään paikalla osallistuakseen keskusteluun tässä kapasiteetissaan, mutta valitettavasti aamulla hän joutui kertomaan minulle, että hänen on oltava ympäristövaliokunnassa puheenjohtaja, puheenjohtajan työtä hoitamassa. Niin ikään Vittorio Prodi kollegamme hänenkin oli tarkoitus osallistua kokoukseen, mutta hän onkin valtuuskuntamatkalla New Yorkissa keskustelemassa alkuperäisväestöjen oikeuksista. Tärkeä asia. Ikävää, että hän ei kuitenkaan päässyt ne. Mutta meillä on tärkeitä kommentaattoreita ja vieraita paikalla. Meillä on myös muita Parliamentarians of Global Action-järjestön jäseniä Joseph Nolan muun muassa. Ai, mutta hänpä on myös pois. Hänen, eh, on, hän on Irlannin parlamentissa äänestämässä tärkeistä asioista varmaankin. No, tiedän, että eh, David eh, Donald Cutin on paikalla. Hän on kansainvälisen ihmisoikeusohjelman edustaja. Niin ikään puheenjohtajavaltio Espanjan edustaja on paikalla – Niin ikään Espanjan hallituksen oikeudellinen neuvonantaja Madridista on paikalla. Rova Concepcion Escobar. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi, jotta hän voi kertoa meille, mikä on jäsenvaltioiden ja neuvoston näkemys tarkastuskonferenssia silmällä pitäen. Ja ihan vain muistinne virkistämiseksi haluaisin kertoa, että parlamentin puheenjohtajakokous on päättänyt, että 21. toukokuuta aina toiseen kesäkuuta saakka Euroopan parlamentti aikoo lähettää ad hoc-valtuuskunnan Rooman statuutin tarkistuskonferenssiin. Ja varmasti alivaliokuntakin on hyvin edustettuna tässä valtuuskunnassa, joten me kyllä tulemme saamaan tietoja ICCstä ja voimme jatkaa työtämme sen parissa myös konferenssin jälkeen. Niin, presidentti Song, haluaisin antaa teille puheenvuoron, jotta voitte kertoa meille, mikä teidän mielestänne on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä. Um, distinguished members of parliament. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Huomenta ensinnäkin kaikille. Olen kiitollinen puheenjohtaja Hautalalle näistä ystävällisistä alkusanoista ja siitä, että sain kutsun tulla puhumaan tänne ihmisoikeuksien alivaliokuntaan. Olen ollut kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentti yli vuoden ajan Ja tänä aikana olen oppinut arvostamaan Euroopan unionin hyvää yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja tänään haluaisin kanssanne tarkastella sitä, miten Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja kansainvälinen rikostuomioistuin voivat käyttää tätä yhteistyötä tarttuakseen tilaisuuksiin, joita meillä nyt on tarkistuskonferenssissa. Kampalan konferenssi Ugandassa on vain kuukauden päässä. Ja siellä on mahdollisuus saada uutta pontta yhteisen tavoitteemme hyväksi eli rankaisemattomuuden päättyminen ihmiskunnan pahimpien rikosten osalta. Kun luotiin maailman ensimmäinen kansainvälinen rikostuomioistuin, se oli edelleen pelkkä ajatus. Ja tämä parlamentti oli eturintamassa seuraavina vuosina. EU kokonaisuutena on ollut vankka rikostuomioistuimen tukia. Ja EUn toiminta kesäkuussa 2003 ja yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa 2006. Sitten Rooman status, yleismaailmallisuus kaikissa 27 EUn jäsenvaltiossa viime vuonna ovat vain muutamia kohokohtia tässä suhteessa. Lisäksi Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet tärkeää tukea muille järjestöille, jotka tukevat kansainvälistä rikostuomioistuinta. Olen nähnyt muita yhteistyön muotoja ensikädeltä. Ja hiljattain kävin Nepalissa, Bangladesissa ja Laosissa. Jokainen hallitus pohti Rooman statukseen liittymistä. Ja näillä ja muilla matkoilla olen voinut luottaa paikallisten EU-valtuuskuntien neuvoihin ja me olemme hyötyneet suuresti koordinoidusta lähestymistavasta ja olemme kannustaneet näiden valtioiden hallituksia hyväksymään Rooman status. Jokaisessa tapauksessa koordinointi alkoi jo ennen vierailua ja jatkui vielä sen jälkeen. Tämän tyyppisen kumppanuuden kautta me yhdessä voimme laajentaa romastuksen laajuutta. Ja olin iloinen, kun Bangladesh, Bangladesh viime kuussa ratifioi Rooman statuksen. Se oli 111 osapuoli, joka nyt on täysimittaisesti mukana tarkistuskonferenssissa. Ja kuten totesin, Euroopan unioni on osoittanut selkeää halua soveltaa ICCn sääntöjä ja se on antanut tukean rikostuomioistuimelle tarpeiden mukaan. Ja nyt ennen tarkistuskonferenssia ei voisi olla parempaa aikaa tälle alivaliokunnalle tarkastella jälleen kerran EUn suhdetta rikostuomioistuimeen. Tulevassa konferenssissa tehdään muutoksia Roman statukseen esimerkiksi aggressioiden osalta. Kansainvälinen rikostuomioistuin ei ole mukana tässä keskustelussa mutta tarkistuskonferenssissa on myöskin erinomainen tilaisuus meille kaikille katsoa, kuinka pitkälle olemme päässeet kansainvälisen rikosoikeuden kehittämisessä ja voimme pohtia sen tulevaisuutta. Kampalassa, jos valtiot ja muut osapuolet ovat valmiita tekemään kunnianhimoisia sitoumuksia, me voimme toteuttaa romastatuksen ihanteita ja tavoitteita. Ytimessä on tietysti ICC itse. Ja kannattaa vähän katsoa, missä mennään rikostuomioistuimen työn osalta. Ja yli vuoden ajan rikostuomioistuin on ollut täysin toimiva oikeudellinen instituutio. Syyttäjä on avannut viisi tutkimusta. Ja kuten tiedätte, nämä koskevat Kongon demokraattista tasavaltaa, Pohjois-Ugandaa, Keski-Afrikan tasavaltaa, Darfuria Sudanissa. Ja viides joka nyt käynnistetään juuri, koskee Keniaa. Kolme tapausta tuotiin rikostoimistoimien hallitusten taholta. YK turvallisuusneuvosto toi neljännen. Ja syyttäjä on juuri saanut hyväksynnän isäsen alemmasta kamarista avata Kenian tutkimus omasta aloitteestaan. Kaiken kaikkiaan alemmat kamarit ovat antaneet 13 pidätysmääräystä ja neljä vankia on tällä hetkellä hallussa ja yksi epäilty ilmoittautui vapaaehtoisesti rikostuomioistuimelle. Toma Ylänkö Vilan oikeudenkäynti alkoi tammikuussa ja se saadaan päätöksen tämän vuoden puolella. Sitten Matthew Umchule Chuin ja Jermaine Katangan oikeudenkäynti alkoi marraskuussa. Sitten Lubanga oikeudenkäynti liittyen Kongon demokraattisen tasavallan tilanteeseen. Ja kolmas oikeudenkäynti alkaa 5 heinäkuuta tänä vuonna. Chang Bie Pemba on myöskin Kongon kansalainen, mutta häntä syytetään rikoksista Keski-Afrikan tasavallassa. ICC haluaa oikeutta korkeimpien standardien mukaisesti näissä tapauksissa – mutta vaikka rikostuomioistuimen työ on hyvin tärkeää, se on kuitenkin vain yksi osa laajempaa Roman statusjärjestelmää, jota vieläkin kehitetään. Tarkistuskonferenssissa tarkastellaan neljää eri seikkaa. Yhteistyö, täydentävyys, romastutuksen vaikutus uhreihin ja vaikutettuihin yhteisöihin. Ja sitten rauha ja oikeus. Tarkastelua valmistellaan valtioissa, mutta ICC on kuitenkin vaikuttanut siihen ja odottelen ICCn aktiivista osallistumista tähän Kampalan tarkistuskonferenssiin. Toivon, että Kampalassa valtiot ja muut tahot tarttuvat kaikkiin näihin kysymyksiin ja tekevät selkeitä sitoumuksia, jotta voitaisiin edelleen kehittää kansainvälistä rikosoikeusjärjestelmää. Yhteistyö on erittäin keskeistä icc toiminnalle ja oikeudelliselle tehokkuudelle. Yhteistyöhalkuutta yleensä löytyy, mutta meidän pitää painottaa myöskin epäiltyjen pidätyksiä, sopimuksia todistajien uudelleen sijoittamisesta – ja myöskin tuomioiden täytäntöönpanosta. Valtioiden on autettava näkemään haasteita liittyen avunantoon ja yhteistyöhön. Ja myöskin täytyy nähdä, millaisiin toimiin täytyy ryhtyä. Kampalassa valtiot voivat sitoutua siihen, että tuetaan pidätysponnisteluita ja tehdään avunantosopimuksia ICCn kanssa. Myöskin voidaan määritellä tavoitteita liittyen lainsäädännön täytäntöönpanoon, jolla voitaisiin helpottaa yhteistyötä ICCn kanssa. Jatkuva diplomaattinen ja julkinen tuki esimerkiksi EUn taholta on myöskin keskeistä, jotta voidaan varmistaa kaikenlainen yhteistyö. Täydentävyysperiaate on Rooman statuksen ytimessä. Ja ICC on viimeinen viimeisen tason tuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet ovat pääasiallisesti vastuussa varsinaisista syytteisen asettamisista. Ja tämä on alue, jolla valtiot, EU ja muut toimijat voivat täyttää todellisia tarpeita. Ensimmäinen askel täydentävyyden osalta on näiden rikosten mukaan ottaminen kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta alle puolet valtioista on hyväksynyt mitään täytäntöönpano lainsäädäntöä. Ja tämän lisäksi voidaan tehdä vielä paljon muutakin. Näin esimerkin näistä tarpeista, kun kävin Kongon demokraattisessa tasavallassa viime joulukuussa. Ja Itä-Kongossa tapasin muun muassa paikallisen sotilassyyttäjän ja Kongon lainsäädännön nojalla sotilassyyttäjillä on toimivaltaa sotarikoksiin, rikoksiin ihmiskuntaa vastaan – ja kansanmurhiin. Yllätyksekseni sain kuulla, että sotilasoikeusistuin Bunian kaupungissa soveltaa Rooman statusta suoraan. Neljä tapausta on saatettu päätökseen. Mutta tämä sotilassyyttäjä myönsi ihan suoraan että hän ja hänen tiiminsä eivät ole riittävän asian tuntevia, jotta voitaisiin varmistaa kunnolliset oikeudenkäynnit. Heillä puuttuu perustekstejä kansainvälisestä rikosoikeudesta ja ICCn toimivalloista. No, tämän kokouksen jälkeen lähetin muutamia ranskankielisiä oikeudellisia tekstejä syyttäjän toimistoon. Ja voitte kuvitella, että kun ajatellaan näitä haasteiden lukumääriä Kongossa, se oli hyvin vaatimaton panos tähän asiaan. Hallituksen virkamiehet ja ulkopuoliset yleisesti katsovat, että Vankilajärjestelmää tulee uudistaa. Ja jotkut tarkkailijat ovat huolissaan poliittisesta puuttumisesta oikeusjärjestelmään. Ja kaikki nämä ongelmat pahenevat siitä, että tämän alueen turvallisuustilanne on niin heikko ja siellä on pitkään käyty konflikteja monien osapuolten ja valtioiden välillä. ICC haluaisi lisäponnisteluita, jotta voidaan rakentaa kansallisten järjestelmien kapasiteettia ja todella tutkia ja asettaa syytteeseen sotarikoksista, rikoksista ihmiskuntaa vastaan ja kansanmurhasta. Mutta tällä alalla ICCllä on hyvin pieni rooli. Valtiot, kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt – ovat tässä asiassa eturintamassa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltioilla on paljon vaihtoehtoja sitoutua näihin kysymyksiin Kampalassa, Ugandassa. Ja siellä voitaisiin sitoutua avunantoon kansallisille tuomioistuimille kapasiteetin rakentamisessa. Ja monissa maissa on tarpeita liittyen asiantuntemuksesta kansainvälisestä rikosoikeudesta, oikeustilojen hallinnointiin ja rikosjärjestelmän uudistamiseen. Monet näistä asioista kuuluvat tämänhetkiseen ohjelmointiin, mutta Euroopan unioni ja jäsenvaltiot voisivat sitoutua kansainvälisen rikosoikeuden valtavirtaistamiseen näissä kysymyksissä. Sitten kolmas kohta liittyy siihen, mikä on Rooman statuksen vaikutus uhreihin ja asianomaisiin yhteisöihin. Uhrit ja nämä asianomaiset yhteisöt ja yhteisöt, joissa saatetaan tulevaisuudessa tehdä rikoksia, näiden pitäisi ensisijaisesti hyötyä ICCn työstä ja Rooman statuksesta. Olen iloinen siitä, että yhdessä olemme edenneet hyvin pitkälle. Tällä hetkellä isässä on kaksi oikeudenkäyntiä, joissa uhrit ovat mukana ja kertovat tarinoitaan oikeudessa. Uhrirahastosta annetaan tukea tiettyjen rikosten uhreille ja kokonaisille yhteisöille Pohjois-Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Mikäli ISISissä tehdään tuomitsevia päätöksiä, tuomioistuin voi myös määrätä korvauksista uhrirahaston kautta. Ja tarkistuskonferenssissa toivoisin, että uhrien ja asianomaisten yhteisöjen ääni tulee kunnolla kuuluviin silloin, kun arvioidaan, mitä tähän mennessä on tehty ja mitä pitää vielä tehdä. Valtiot ja muut toimijat voivat tehdä parannuksia. Esimerkiksi voitaisiin sitoutua siihen, että lisätään uhrirahaston varoja. Tai sitten voidaan tukea uusia toimia, jotta ICCn työ ymmärrettäisiin oikealla tavalla asianomaisissa yhteisöissä. Ja lopuksi toivon, että rauhan ja oikeuden tarkistuspaneeli voi edetä keskusteluissa tästä tärkeästä kysymyksestä. Valtiot loivat Rooman statuksen uskoen, että rankaisemalla pahimmista rikoksista niitä ehkä ei enää tulevaisuudessa tehtäisiin. Konkreettisesti uskon, että oikeuden ja rahan, rauhan kysymykset ovat monimutkaisia, mutta haluan kuitenkin todeta selkeästi, että ICC ei voi olla mukana poliittisissa keskusteluissa rauhaan ja oikeuteen liittyvistä kysymyksistä tietyissä tilanteissa. Me olemme oikeudellinen instituutio ja poliittiset kysymykset on parasta jättää valtioille ja poliittisille foorumeille, kuten YK turvallisuusneuvostoon ja tänne Euroopan parlamenttiin. Toivon, että tarkistuskonferenssissa valtiot ja muut tahot voivat sitoutua siihen, miten rauha ja oikeus parhaiten täydentävät toisiaan käytännössä. Nämä neljä tarkistusaluetta mahdollistavat romastatuksen perinpohjaisen uudistamisen, mutta tämä kuitenkin vasta alkua tarkistus- ja harkintaprosessille, joka tulee vielä jatkumaan tulevina vuosina. Vuonna 1998 vuosisadan lopulla, jolloin tapahtui hirvittävyyksiä liian monessa osassa maailmaa. Kansainvälinen yhteisö otti rohkean askeleen ja loi pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen. Ja vuoteen 2002 mennessä 60 valtiota oli ratifioinut Roman statuksen ja ICC syntyi. Tämä tuomioistuin, teidän tuomioistuimenne, toimii nyt täysimittaisesti. Ja Kampalassa Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot saavat uuden mahdollisuuden sitoutua parannuksiin yhteistyön alalla, joka tekee ICCstä tehokkaamman ja lisää sen pelotusvaikutusta. Näin voidaan paremmin torjua rankaisemattomuutta sitoutumalla siihen, että lisätään kansallista kapasiteettia ja tahtoa. Ja samalla voidaan varmistaa, että Rooman status palvelee uhreja ja asianomaisia yhteisöjä käytännön tasolla. Ja myöskin voidaan tarkastella, miten oikeutta voidaan käyttää – rauhan hyväksi. Ja tarkastuskonferenssissa täytyy miettiä, miten voidaan kehittää kansainvälistä rikosoikeutta. Ja osallistujien on lähestyttävä sitä yhtä sitoutuneina ja pelottomina kuin Roomassa. Ja toivon, että tämä alivaliokunta ja Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan edistää tällaista lähestymistapaa. Kiitos. Thank you so much. Kiitoksia kovasti tuomari ja presidentti Song tästä kiehtovasta tarinastakin siitä, kuinka eh, ICC täytäntöön pannaan paikallisissa tuomioistuimissa myös itäisessä Kongossa vähäisin voimavaroin. Te itse kerroitte, että olitte lähettänyt muun muassa oppikirjoja heille, jotta voisivat selviytyä tehtävistään. Ja oli hyvä kuulla myös näistä neljästä alueesta, joiden osalta valtio-osapuolten on tarkoitus parantaa Rooman sopimusta ja ICCtä. Ainakin pari seikkaa panin merkille, eh, joiden osalta ainakin EU voisi tehdä jotain. Te mainitsitte muun muassa tämän oikeusvaltio-ohjelman. Eh, se voisi eh, edistää sitä, että ICC valtavirtaistaisi sen oman toimintaansa. Ja mainitsitte myös rauhan ja oikeuden kysymyksen. Se oli neljäs alue, jonka mainitsitte. Se on asia, jonka itse tässä alivaliokunnassa kohtaamme aika usein. Eri länsibalkanilaiset ryhmät ottavat meihin yhteyttä ja muualtakin ottavat yhteyttä, koska kansalaisyhteiskunnan ohjelmat tarvitsevat tukea muun muassa menneisyyden selvittämiseksi ja menneisyyden hyväksymiseksi. On hyvä, että inspiroitte meitä täältäkin osin. Niin, nyt edustaja Luisa Maskia kertoo meille kansainvälisen rikostuomioistuimen kansalaisjärjestön näkökulmasta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia, arvo puheenjohtaja. Kiitoksia, että voin kertoa teille lyhyesti kansalaisjärjestö, kansalaisjärjestöjen puolesta Tämä koalitio on verkosto, johon kuuluu kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 150 maasta maailmassa, ja siinä pyritään tukemaan kansainvälistä rikostoimistointa. Koalitio tekee läheistä yhteistyötä noin 2000 järjestön kanssa. Myöskin kyseisten hallitusten ja kansallisten viranomaisten instituutioiden ja tiedotusvälineiden EUn ja YK ja muiden kans- kansainvälisten alueellisten organisaatioiden kanssa. Kun otetaan huomioon tämä aikamäärä, niin esitän vain muutaman huomioon. tarkistuskonferenssista ja erityisesti siitä, että miksi kansalaisjärjestönä uskomme, että tämä tarkistuskonferenssi on tärkeä. Ensinnäkin se on tärkeä ICClle, tuomistumille, koska se pidetään hyvin kriittisenä ajankohtana. Tuomioistuimen kehityksessä on yleinen näkemys, että Roman perussääntö on hyvin solidi oikeudellinen sopimus, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ICCllä olisi haasteita toiminnassaan, ja joistakin kuulimme presidentti Songilta juuri. Universaalisuus ja implementaatio ovat niitä haasteita. 111 osapuolta sinne nyt on Bangladesh on juuri liittynyt, mutta se ei ole tarpeeksi. On alueita, jotka ovat aliedustettuina, kuten lähi ja Pohjois-Afrikka, Itä-Eurooppa on suuria valtioita vielä järjestelmän ulkopuolella. Poliittinen tuki ICClle, myöskin tällaisilta ei-valtiomahdeilta, ja varmistetaan, että kaikki maailman alueet tulevat siihen mukaan, ovat kaksi tärkeää askelta ja tavoitetta ICCL-kampanjalle universaalisuuden puolesta. Sitten toiseksi, julkinen diplomaattinen tuki on myöskin tärkeää, ja sitä täytyy parantaa Tuomioistuin on ollut vaikein, vaikeissa ajoissa äskettäin. Al-Bashir, Sudanin presidentti, hänen tapauksensa on luonut jännitteitä valtioiden välille Afrikan ja Arabian alueella. Aina tulee olemaan skeptikkoja kansainvälistä oikeutta eh, kohtaan ja sitten autokraattisia johtajia, jotka sanovat, että tässä on menty liian pitkälle liian nopeasti. Nämä ovat ju, tämä on juuri se aika, kun valtiosapuolet, EU, kansalliset järjestöt ja kansallisjärjestöt eivät kaihda keskustelua, vaan osoittavat heidän näkemyksensä vääräksi yhtenäislähdölle. Yhteistyö ja se, sen puute voi halvaannuttaa ICCn työn. ICC, tai me näemme yhteistyön kriittisenä ICCn menestykselle. ja niin Wheel kertoo tästä vielä enemmän. Tarkistuskonferenssi on tärkeä tuhansien hirmutekojen uhrien kannalta myöskin. Kun se pidetään Kapanpalassa Ugandassa maassa, jossa ICC on toiminut, tarkistuskonferenssi on ainutlaatuinen mahdollisuus valtioille vahvistaa sen tärkeys, että mikä uhrien oikeuksilla on. Kampalan ei pitäisi olla mikä tahansa diplomaattinen konferenssi. Uhrien äänet kuullaan monissa äh, sivutilaisuuksissa ja myöskin virallisissa konferenssitilaisuuksissa. ICC täytyy edelleen vastata haasteeseen, että uhrit saavat oikeutta ja vahingonkorvauksia. Kampalassa tarvitsemme avointa keskustelua, erillistä keskustelua kohti tehokkaita oikeussuojakeinoja uhreille. No viimeinen kohtani. Tarkistuskonferenssin pitäisi olla tärkeä myös valtioille ja kansainväliselle yhteisölle kokonaisuudessaan. 12 vuotta Rooman jälkeen valtiolla on sama vastuu ICCtä kohtaan edelleen. Erityisesti katsomme kaikkia EU-jäseniä ja instituutioita, että ne ottaisivat oikeuden tosissaan. Ensinnäkin niin, että varmistetaan mahdollisimman korkean tason edustuskompalassa valtioiden johtojotaso, hallitusten johto ja ministeritaso mukaan lukien. Tästä lähtisi hyvin vahva viesti lainrikkojille siitä, että ICC puolustaa uhreja koskien näitä kaikkien vakavampia rikoksia ihmiskunnassa. Ban Ki-moon, YK pääsihteeri, on Kampalassa yleiskeskustelu ja avaustilaisuuden aikana. Presidentti Songilta kuulimme muutama minuutti sitten, että tarkoituskonferenssi on vain kuukauden päässä, eikä ole yhtään EUn jäsenvaltiota, joka olisi virallisesti korkeimman tason edustuksensa vahvistanut toimiala- ja sisältökeskusteluissa, konferenssissa on tärkeää. adoption in Kampala. While we look forward... Kun katsomme tätä Kampala-sanaa, tai odotamme Kampalaa, niin odotamme myös Kampalan jälkeistä aikaa. Kansalaisjärjestöillä on vahva vahvat odotukset Kampalasta. Se, mitä Kampalasta tapahtuu, ei jää pelkästään sinne. Olemme kiinnostuneita siitä, että miten voidaan jatkaa tarkoituskonferenssin jälkeen, ja sen vuoksi olemme kiinnostuneita konkreettisista käsin kosketeltavista sitoumuksista valtioiden puolelta, kuten presidentti Song juuri sanoi. Se rooli, mikä EU ja Euroopan parlamentilla erityisesti ICC-prosessissa on, EU ja parlamentti voivat auttaa Rooman perussäännön ratifikointeja. Tässä vastustetaan Yhdysvaltain pyrkimystä painostukseen. Se oli jo ennen ICCn perustamista. Ja sitä paitsi se itse vaati tällaisen tuomioistuimen perustamista. Haluamme kääntyä Euroopan parlamentin puoleen ja pyytää siltä apua varmistamaan sen, että EU on todellakin kantaa oikeuden lyhtyä. Konkreettisia suosituksia teille. Haluaisimme vaatia e jäsenvaltiota hyväksymään EU-suuntaviivat ICCstä. Olemassa olevat suuntaviivat kattavat pää kansallisen oikeuden ja ihmisoikeuden, mutta ei ICCtä on olemassa tärkeitä välineitä ICCn suhteen, kuten yhteinen kanti- ja toimintasuunnitelma EUn puolelta ICCstä. Ne ovat vuodelta 2003-2004. Ne ovat tietysti hyvin valideja dokumentteja edelleen, niin uskomme kuitenkin, että suuntaviivojen hyväksyminen lähettäisi tärkeän poliittisen viestin uudistetusta ja vahvasta sitoumuksesta EUn puolelta. Catherine Ashton korkean edustajana pitäisi varmistaa, että ICC pidetään yhteisen EUn ulkopolitiikan keskeisenä osana ja varmistaa, että tuleva ulkoisten toimien yksikkö pystyy seuraamaan tätä tärkeää politiikkaa ja pitämään sitä tärkeänä poliittisena ulkopolitiikan tavoitteena. Ja YK on jäsenvaltioiden pitäisi antaa korkeantaisen diplomaattista tukea ICClle kaikilla mahdollisilla välineillä, joita käytössä on, ottaen huomioon poliittinen dialogi, kahdenväliset tapaamiset ja julkilausumat. Thank you, Mrs. Muskia, very much for Kiitoksia kovasti Rova Maskia näistä konkreettisista ehdotuksista. Ja jatkossakin varmasti keskustelemme niistä, erityisesti EUn suuntaviivoista koskien ICCtä. Nehän, tämähän liittyy myös siihen, mitä presidentti Song juuri äsken peräänkuulutti. Tämä pitää sisällään muun muassa oikeusvaltio-ohjelmoinnin. Nyt annan seuraavalle puheenjohtajalle Human Rights Watchin edustajalle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, haluan kiittää teitä mahdollisuudesta puhua tälle alivaliokunnalle äh, Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää teitä jatkuvasta johdonmukaisesta kiinnostuksestanne ja tuestanne ICCtä kohtaan. Lyhyessä puheessani haluaisin täydentää edeltävän puhujan puheenvuoroa ja kertoisin tästä stockstaking Ähm, harjoitteista Kampalan tulevassa konferenssissa. Aivan kuten aiemmat puhujat täällä jo ovat maininneet, niin tämä äh, tarkistus on mahdollisuus meille tehdä, tilaa, äh, tehdä, tehdä tilastoa siitä, minkälaisia saavutuksia olemme saaneet aikaan ja minkälaisia haasteita äh, Rooman statuuttijärjestelmällä vielä on. Tarkoitan paitsi itse että myös kansainvälisiä organisaatioita ja valtioosapuolia ja muita, joilla kaikilla yhdessä on vastuussa. Ähm, pitää huoli siitä, että vakavista rikoksista saadaan tuomio. Kampalan kokous on mahdollisuus Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille, jotta mm, nämä voivat käyttää tukevia, hyviä, rakentavia puheenvuoroja ja antaa lupauksia ICCn edistämiseksi riippumattomana tarkkailijana voimme sanoa, että paljon on jo viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana saatu aikaan sen jälkeen, kun ensimmäiset syyttäjät ja tuomarit valittiin. Aivan kuten presidentti Song sanoi, tuomioistuin tekee tutkimuksia tällä hetkellä viiden asian saralla. Yksi juttu avataan ihan piakkoin. ICC on saanut kovasti ähm, aikaan se on pyrkinyt saamaan myös uhrit osallistumaan oikeudenkäynteihin. ICCn toiminta-ala on edelleenkin rajallinen, mutta tulevina kuukausina odotukset ovat muuttuneet tulevien kuukausien osalta. Sotarikolliset, jotka aiemmin olivat korkeissa viroissa, ovat nyt ymmärtäneet, että eivät voi, rikokset eivät voi jäädä rankaisematta. Edelleenkin parannuksille on sijaa niin ICCn osalta kuin valtioiden osallistumisen osalta. Kaikkien täytyy taistella rankaisemattomuutta vastaan. Ja Kampalan keskustelut kyllä heijastelevat sitä, mitkä meidänkin mielestämme ovat avain haasteet, kun halutaan sotarikolliset oikeuden eteen. Meidän täytyy pohtia, kuinka voimme saada tasapainon oikeuden ja rauhan välillä. Täytyy pohtia, miten sellaiset ihmiset voidaan saada oikeuden eteen, jotka ovat kaukana oikeuden ulottumattomissa. Täytyy pohtia, kuinka jäsenvaltiot voivat parantaa yhteistyötään. Ja to, toki myös täydentävyys itse ICCn ja kansallisten tuomioistuinten välillä on tärkeä asia. Tässä yhteydessä haluaisin keskittyä nimenomaan yhteistyöhön ja täydentävyyteen. Euroopan unioni on tukenut kovasti tuomioistuinta ja sillä onkin tärkeä rooli Kampalassa – Tuomioistuin ei tietenkään ole mikään poliisi, se ei voi itse tehdä omia tutkimuksiaan, se ei voi ö, pidättää ihmisiä, vaan tuomioistuin on riippuvainen jäsenvaltioiden halusta tehdä yhteistyötä. Ö, yhteistyössä tärkeää on muun muassa se, että tutkimuksessa tehdään oikeudellista yhteistyötä, ö, uhrit ja todistajat ö, pystytään sijoittamaan uudelleen ja on myös tärkeää saada aikaan sopimus tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanemiseksi. Toki kansainvälisillä foorumeilla täytyy tehdä yhteistyötä. Yhteistyö on myös erittäin tärkeää, jotta rikolliset saadaan tuomituiksi. Kolmessa viidestä tutkimustusta muun muassa Ugandassa pidätysmääräykset ovat olleet olemassa jo viisi, vireillä jo viisi vuotta. ja tälläkin hetkellä armeija tekee järkyttäviä rikoksia Kongossa. EU on tehnyt vuonna 2006 yhteistyösopimuksen tuomioistuimen kanssa ja Euroopan unionin diplomaattinen tuki onkin olennaista edelleenkin nyt meillä on uudet eurooppalaiset rakenteet Lissabonin sopimuksen ansiosta. Mitä tulee täydentävyyteen, täydentävyyshän viittaa tuomioistuimen oikeuden ö, käyttöalaan. Tämä tuomioistuin on vii, ikään kuin viimeinen vaihtoehto ö, ja siinä on täydentävä on tärkeää, että voisimme ottaa käyttöön uudenlaisen käsitteen, myönteisen täydentävyyden käsitteen. Tuomioistuinhan voi käsitellä ainoastaan rajallista määrää tapauksia ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että myös kansalliset tuomioistuimet käyttävät oikeuttaan. Tuomioistuimilla on roolinsa, mutta myös valtio-osapuolilla on roolinsa. Niiden täytyy varmistaa se, että kansalliset tuomioistuimet voivat toteuttaa tuomi- oikeudenkäyntejä. Niiden täytyy myös osoittaa poliittista tahtoa tuomita rikoksista, joita tapahtuu niiden omilla alueilla. Tämä onkin avaakin jännittäviä tulevaisuuden näkymiä, kun halutaan taistella rankaisemattomuutta vastaan. EUlla on tällä hetkellä monia hankkeita meneillään oikeusvaltion äh, saralla ja EUlla onkin paljon äh, näkemystä tarjottavanaan Kampalassa. Toivomme, että Euroopan parlamentti hyväksyy päätöslauselman ICCn tarkistuskonferenssista toukokuussa ja toivon, että tämän päätöslauselman myötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot voidaan ankkuroida tekemään, sito, sitouttaa tekemään ja esittämään merkittäviä puheenvuoroja konferenssissa, joka on omiaan tukemaan ICCtä. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että kaikkien osallistujien olisi hyvä tehdä lupauksia, koska lupaukset ovat konkreettinen osoitus ICCn tukemisesta ja ovat omia myös antamaan tuomioistuimelle lisätukea niin, että vaikutukset ulottuvat vielä Kampalan kokouksen tuollekin puolen. Myös kansainvälinen, on tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tekee lupauksia – Kampalassa. On tärkeää, että Euroopan unioni näkyy Kampalassa. Uskon, että näiden lupausten joukossa tulisi olla se, että jatketaan yhteistyötä ja pyritään täytäntöön panemaan ja toteuttamaan myönteisen täydentävyyden käsitettä. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionilla on hallussaan riittävät työkalut ICCn tukemiseksi. On myös tärkeää, että voidaan järjestää sisäistä koulutusta, jotta Euroopan unionin diplomaattinen uusi osasto saa pätevää henkilöstöä. On myös erittäin tärkeää, että EUn suuntaviivoja täytäntöönpannaan asianmukaisella tavalla. Tämä konferenssi on omiaan tulemaan veden jakajaksi niin, että jatkossa rankaisemattomuus ei enää ole totta. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Niin, aivan. Euroopan parlamentti tulee todellakin hyväksymään päätöslauselman ennen konferenssia. Ja on todettava, että kaikki se, mistä mekin tänään keskustelemme, on oikein hyvää materiaalia tälle tulevalle päätöslauselmalle. Tällä päätöslauselmallahan Euroopan parlamentin oma delegaatio tulee saamaan mandaatin käyttää puheenvuoroja ja toimia Kampalassa. Eli kiitoksia kovasti näistä rakentavista ehdotuksista. Ja nyt olemme ihan aikataulussa ja voinkin pyytää edustaja Eskobaria. Hän edustaa puheenjohtajavaltiota. Voitteko kertoa, mikä on neuvoston näkemys? Kiitos. Muchas gracias, señora presidenta. <coughs> Perdón. Le decía que muchas gracias, señora presidenta, en primer lugar por... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että saan osallistua tähän alivelkunnan kokoukseen tänään. Asialla on hyvin tärkeä intressi neuvostolle. Minulla on kunnia olla puheenjohtajana neuvoston työryhmässä, joka käsittelee ICCtä ja valmistelevaa työtä, joka liittyy kansainvälisen rikostuomioistuimeen ja kansainväliseen rikosoikeuteen joten minulla on suuri etuoikeus kertoa teille neuvoston kannoista tarkistuskonferenssiin. Ennen kuin käsittelen neuvoston kantaa, haluaisin sanoa muutaman kiitoksen sanan presidentti Songille siitä, että hän on täällä tänään ja että hän kertoi meille näin mielenkiintoisia huomioitaan ICCn työstä. Ja Rooman perussäännön tarkistuskonferenssista, joka Kampalassa siis pidetään. ICCtä käsittelevä ryhmäneuvostossa haluaisin myös kiittää ICCn kansalaisjärjestöjä. Haluaisimme kiittää näitä kahta edustajaa, jotka täällä tänään puhuivat heidän panoksistaan asiaan. EU on sitoutunut rankaisemattomuuden torjuntaan yleisellä tasolla ja erityisesti ICCn kautta. Tämä on jatkuva huolenaihe ja kuten tiedätte, tämä on yksi osatekijä identiteetissämme. Tämä hyvin läheisesti liittyy ihmisoikeuksien määrittelyyn ja perusarvoihin, joille EU perustuu. Nyt Roomas perussäännön niin jälkeen, sen kun Tsekin tasavaltakin on sen tehnyt, niin kaikki EUn jäsenvaltiot ovat osapuolina ja tekevät yhteistyötä välittömästi ICCn kanssa. EU ja sen jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antavat poliittista, diplomaattista ja rahallista tukea ICClle jatkuvasti. 2003 neuvosto hyväksyi yhteisen kannan ICCstä ja myöhemmin se hyväksyi toimintasuunnitelman ICCstä, jota jatkuvasti on sopeutettu ja kehitetty. Haluaisin painottaa yhteistyösopimuksen merkitystä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, joka saatiin aikaan 2006. Meidän mielestämme se kantaa hedelmää. Rooman perussääntö ja sen tarkistuskonferenssi, joka on, pidetään nyt Kampalassa kesäkuun alkupuolella, on ainutlaatuinen mahdollisuus EUlle ja sen jäsenvaltioille vahvistaa ja uudistaa sitoumuksensa tuomioistuimeen – Meillä on sellainen tunne, että tämä kuvaus, jonka presidentti Song kertoi näistä haasteista, joita Kampala-konferenssissa on odotettavissa, niin se kuvaus oli hyvin tarkka. Ja sitten koalition edustajat panottivat omia näkökulmiaan. Haluaisin kiinnittää ne tiet- tiettyihin piirteisiin tai elementteihin, joita on Kampalan konferenssissa, ja haluaisin korostaa niitä nyt erityisesti. Ensinnäkin Kampalan konferenssi on ensimmäinen tarkistuskonferenssi, joka on pidetty sen jälkeen, kun Rooman status astui voimaan vuonna 2002 ja sen jälkeen, kun tuomioistuin koottiin vuonna 2003. Tietysti pitää paikkansa, että tulevaisuudessa voi olla muitakin tarkistuskonferensseja, mutta kuitenkin haluan todeta, että tämä on nyt ensimmäinen tarkistuskonferenssi ja ainoa tarkistuskonferenssi, joka pidetään nyt sillä mandaattikaudella, jotka perustivat Roomassa kansainvälisen rikostuomioistuimen vuonna 1998. Näin ollen sen poliittinen merkitys on hyvin merkittävä. Ja toiseksi tarkistuskonferenssi pidetään nyt hyvin ratkaisevalla hetkellä tuomioistuimen kannalta. Ja ensimmäinen oikeudellisten toimintojen sykli on päättymässä ja tuomioistuin tänä vuonna päättyy käsitellä uusia tapauksia, esimerkiksi Keniaa. Näin ollen tuomioistuimella on merkittäviä haasteita oikeudellisessa toiminnassa, ja se on tietysti otettava huomioon myös Kampalassa. Kolmanneksi tarkistuskonferenssi, ja tämähän nyt ei ole mikään vähäinen kysymys. Tarkistuskonferenssi pidetään Afrikassa se pidetään mantereella, jossa tähän asti sieltä on tullut kaikkein eniten näitä tapauksia, joita kansainvälinen rikostuomioistuin on käsitellyt. Ja kaiken lisäksi se on Ugandassa, eli maassa, jossa on ollut esiintynyt rikoksia, ja tämä kansainvälinen rikostuomioistuin hoitaa näitä kysymyksiä tällä hetkellä. Ja näin ollen Tämäkään ei ole mikään vähäinen seikka. Ja sitten neljäs piirre, jonka haluaisin mainita. Tarkistuskonferenssi ei ole avoin ainoastaan statuksen allekirjoittajille. Kyseessä ei ole konferenssi vain valtioille, jotka päättivät perustaa tällaisen kansainvälisen tahon, vaan tämä on avoinna myöskin muilla muille valtioille. Ja toivot odottamme, toivomme, että mukana on mahdollisimman paljon valtioita ja että mukana on valtioita, jotka tähän mennessä eivät ole osallistuneet kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaan. Mutta konferenssi on avoinna myöskin kansainvälisille järjestöille. Se on avoinna EUn toiminnalle ja se on avoinna myöskin kansalaisjärjestöille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnasta rankaisemattomuutta vastaan. Ja kansalaisjärjestöt ovat jo olleet merkittävästi mukana tässä työssä. Kampalan konferenssissa, jos siellä on paljon osallistujia, silloin voisimme käydä hyvin laajaa keskustelua siitä, mikä rikostuomioistuin on, millaista rikostuomioistuinta haluamme tulevaisuudessa ja millaista kansallista rikosoikeutta haluamme tulevaisuudessa. Lisäksi konferenssissa epäilemättä käsitellään muutosehdotuksia, joihin nyt en voi puuttua tällä hetkellä yksityiskohtaisemmin, mutta niistä on jo puhuttu aikaisemmissa puheenvuoroissa. Eli muutoksia sääntöihin, jotka liittyvät Rooman statukseen, hyökkäysrikokset, tiettyjen rikostyyppien muutos liittyen sotarikoksiin – se, että poistetaan artiklan 124 väliaikaissäännökset, mutta myöskään ei pidä unohtaa, että konferenssissa kehitellään myöskin tärkeää rakenteellista keskustelua neljästä keskeisestä aiheesta, joiden avulla voidaan miettiä kansainvälisen rikosoikeuden tilannetta tällä hetkellä ja myöskin sitä, miten tuomioistuin on kehittynyt näiden ensimmäisten kahdeksan vuoden aikana. Meillä on siis edessämme suuri tilaisuus, jota emme saa jättää väliin. Euroopan unionin jäsen, jäsenvaltiot eivät voi jäädä sivuun tästä ainutlaatuisesta prosessista, joka siis järjestetään Kampalassa. Ja näin ollen neuvosto Kojur-ryhmittymän kautta, jonka puheenjohtajana olen nyt tällä kaudella neuvoston puheenjohtajan kanssa ja komission kanssa. Me olemme tehneet valmisteluita, jotta Euroopan unioni olisi läsnä Kampalassa ja pystyisi aktiivisesti vaikuttamaan konferenssissa tehtävän työhön yhdellä äänellä. Ja haluaisin vain kiinnittää huomionne yhteen valmistelevaan toimeen, joka on 19. toukokuuta Brysselissä. Eli kyseessä on seminaari, jonka puheenjohtajavaltio Espanja on järjestänyt yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja kansalaisen rikostuomioistuimen kanssa ja myöskin neuvoston pääsihteerin ja komission kanssa. Ja siellä käsitellään Euroopan unionin ja kansainvälisen rikostuomioistuimen suhteita, mitkä ovat tärkeimmät haasteet, joihin meidän täytyy vastata Kampalassa. Erityisesti yleismaailmallisuuden kysymys, ongelmat, jotka liittyvät yhteistyöhön ja ongelmat, jotka liittyvät täydentävyyteen. Asiat, joita käsitellään Kampalassa, eivät tietenkään ole yksinkertaisia, eikä myöskään ole helppoa saada aikaan yksimielisyyttä kaikista asioista, jotka on nyt merkitty Kampalan esityslistalle. Yksimielisyys on vaikea saavuttaa, keskustelusta tulee vaikeaa ja tietysti myöskin jäsenvaltioissa joissain kysymyksissä, jotka ovat arkaluontoisia, tulee ongelmia. Mutta on erittäin vaikeaa toimia näissä kysymyksissä entistä laajemmin erityisesti muutosesitykset, jotka liittyvät aggressiorikoksiin tai keskustelu rauhasta ja oikeudesta ja niiden välisestä suhteesta. Ne ovat paras esimerkki siitä, miten näitä arkaluontoisia asioita tullaan käsittelemään ja niistä on vaikea päästä yksimielisyyteen, mutta on kuitenkin aivan välttämätöntä tehdä kaikki mahdolliset toimet, jotta saisimme aikaan konsensuksen – erityisesti EUn sisällä ja EUn kannustamana. Mutta jos keskustelu ja yksimielisyys on vaikeaa, se ei kuitenkaan estä sitä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot voivat puhua yhdellä ainoalla äänellä näistä keskeisistä asioista, jotka tähän mennessä ovat saaneet EUn toimimaan. Ja meidän täytyy edelleen pitää kiinni EUn painopistealueista myöskin Kampalan konferenssissa. Eli ensinnäkin meidän pitää edistää kansainvälisen rikostuomioistuimen yleismaailmallista statusta. Ja toiseksi meidän pitää antaa takeet siitä, että Rooman status on koskematon. Ja kolmanneksi meidän on vahvistettava ja vahvistettava EUn sitoumusta ja jäsenvaltioiden sitoumusta rikostuomioistuimeen. Ja meidän täytyy tehdä tästä vielä näkyvämpää, kun teemme työtä Kampalan konferenssissa. Ja viimeisenä on välttämätöntä, että Euroopan unioni osallistuu aktiivisesti siihen, millä tavalla kehitetään rikostuomioistuinta tarkistuskonferenssissa. Ja tällä tavalla voidaan vahvistaa ja pönkittää oikeudellista instituutiota, joka on meidän aikanamme täysin välttämätön. EUn jäsenvaltiot ovat vahvasti sitoutuneita yhteistyöhön tähän suuntaan, ja me olemme valmistelemassa valmistelevissa työryhmissä neuvostossa – toimimaan näin Kampalassa. Ja tällä hetkellä nyt en pysty kertomaan mistään konkreettisista kannoista tai konkreettisista toimista ja erityisistä ilmaisuista näissä kysymyksistä, mutta kuitenkin haluaisin kiinnittää huomioni kolmen seikkaan, jotka mielestäni ovat keskeisiä. Ensinnäkin Euroopan unioni osallistuu poliittiseen keskusteluun korkeassa ryhmässä, joka järjestetään ensimmäisinä päivinä. Ja silloin EU tekee julkilausuman ja siinä sitä ollaan tällä hetkellä valmistelevassa. Toiseksi me käytämme hyväksemme näitä asiakirjoja ja esittelemme toisen julkaisun, joka on äärimmäisen tärkeä ja jossa puhutaan Euroopan unionin ja kansainvälisen rikostuomioistuimen välisistä suhteista, ja sen päivitys on jo lähes saatu päätökseen. Ja viimeiseksi vielä sanoisin, että tällä hetkellä olemme laatimassa ehdotuksia ja lupauksia, joita voidaan toteuttaa EUn nimissä, ei pelkästään jäsenvaltioiden nimissä. Jokainen jäsenvaltio tietenkin tekee hyväksi katsomia lupauksia, mutta näissä valmistelevissa elimissä me olemme jo laatimassa lupauksia, joita EU voi sitten tehdä. Ja sitten päättäisin tähän, mutta kuitenkin puheenjohtaja tiedän, että olen saanut jo aika pitkään jo puhua ja pyydän anteeksi, mutta haluaisin kuitenkin vielä todeta, että voin vakuuttaa, että Kojuryhmän ryhmän puheenjohtajana minulla on suuri kunnia ottaa vastaan Euroopan parlamentin valtuuskunta, joka ottaa osaa tähän Kampalan konferenssiin. Ja myöskin mahdollisuuksien mukaan haluan tarjota teille apua ja tietoja, joista voi olla hyötyä, kun mietitte Euroopan parlamentin demokraattista edustusta Kampalan konferenssissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, Rova Escobar. Oli oikein hyvä, että korostitte sitä, kuinka tärkeä tämä tarkistuskonferenssi on, kun halutaan myös EUn tukevan ICCtä. Minulla olisi ehkä yksi kysymys teille, johon toivottavasti voitte vastata ennen kuin annan muille puheenvuoroja. kuinka korkealla tasolla Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tullaan edustamaan tässä kokouksessa. Tiedän, että oman maani valtuuskunta ei kuulostanut siltä, <laughs> ei, ei antanut sellaista kuvaa, että tämä olisi maailman tärkein asia heille. Yritän vielä vaikuttaa asiaan. Mutta tuleeko paikallaan paikalla olemaan oikeusministereitä? Tuleeko korkea edustaja olemaan paikalla? Tämä on kyllä sellainen tilaisuus, jota hänen ei tulisi jättää käyttämättä, jos Euroopan unioni aikoo vakavissaan tukea tätä ICC-konferenssia. Tämähän on tärkeä osa YUTPtäkin. Eh, gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä tulee Ashtonin osallistuminen Kampalan konferenssiin, me saimme kuulla tästä aikanamme, mutta ikävä kyllä hänen aikataulunsa ei mahdollista sitä, että hän osallistuisi konferenssiin ja olemme saaneet tästä tiedon neuvoston pääsihteeristöstä. Mutta jos edustusta on riittävästi ja osallistuja on riittävästi erityisedustajia, jotka ovat hoitaneet näitä asioita Kamparan suhteen. Siellä on EUn erityisedustajia ja he ovat sitten läsnä Kampalassa. Sitten jäsenvaltioiden edustus. Tällä hetkellä me vielä järjestämme kuulemisia Kojur CPI-ryhmässä. Siellä on jo keskusteltu ensimmäisen kerran näistä asioista – ja sitten valtuuskunnissa vielä lopullisesti ei ole tehty päätöstä johtuen monista kysymyksistä, esimerkiksi vaaleista, jotka te tiedätte eri maissa. Ja tähän mennessä meillä ei ole tietoa siitä, onko ministeritason edustusta, mutta pyydän anteeksi, jos nyt unohdan tästä asiasta jotain. Mutta tällä hetkellä Alankomaat ja Luxemburg ovat tämän vahvistaneet. No, mitä tulee sitten puheenjohtajavaltion Espanjan edustukseen, no ainakin vähintään siellä on valtiosihteeri paikalla ja vielä tarkastellaan sitä, tehdäänkö muutoksia tähän edustukseen, mutta voin vakuuttaa, että vähintäänkin paikalla on valtiomisteeri, niin kuin Kampalan konferenssi ansaitseekin. Kiitos. Thank you, Mrs. Escobar. For... Kiitoksia kovasti, Rova Escobar, näistä tiedoista. Uskon, että monet kollegat haluavat kyllä kommentoida EUn edustusta tässä konferenssissa ja keskustelussa. Nyt antaisin Lockpillerille puheenvuoron, sen jälkeen vielä kaksi puhujaa ja sen jälkeen Katin saa sanoa muutaman sanan, samoin kuin komission edustaja. Ja sana on tietysti vapaa edelleenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, erityisesti professori Songia ja näistä puheenvuoroista. Meillä on paljon opittavaa teiltä kyllä. Minulla olisi useita kysymyksiä teille. Ensimmäinen kysymykseni kohdistuu professori Songille. Sanoitte, että on erittäin tärkeää ottaa myös uhrit ja kohteeksi joutuneet yhteisöt keskusteluun. Voisitteko hiukan täsmentää, että millä tavalla Euroopan unioni voisi auttaa tässä asiassa? Te ja muutkin puhujat sanoitte, että on erittäin tärkeää, että konferenssi pidetään nimenomaan Afrikassa – mutta olemme myös kuulleet, että monet afrikkalaiset valtiot ja myös kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet sitä, että toistaiseksi ainoastaan poliitikot ja korkea-arvoiset sotilasviranomaiset ää, ovat nimenomaan syytettyinä tuomioistuimessa tai juttujaan vireillä. Kun ulkoasian valiokunnassa keskusteltiin asiasta, niin kritisoitiin sitä, että monille Afrikan maille, kuten Kenialle ja Tansanialle, tämä konferenssi on erittäin tärkeä. Korostettiin sitä ja korostettiin myös tämän konferenssin poliittista arkaluontoisuutta. No, toki tulee myös muita ja on muita poliitikkoja ja sotilasvirkamiehiä, jotka ovat tehneet samankaltaisia rikoksia, mutta heidän kotimaansa eivät ole ratifioineet Rooman perussääntöä. Ja nyt jos ICC voisi avata jonkinlaisen yhteisviraston Addis Abebassa, niin ja tehdä yhteistyötä Afrikan unionin kanssa, niin mikä teidän näkemyksenne olisi siitä, miten se vaikuttaisi ICCn työhön ylipäänsä ja miten Addis Abeban virasto voisi vaikuttaa siihen, että keskityttäisiin enemmän nimenomaan Afrikan asioihin. Mehän kaikki tiedämme, että edellinen USAn hallitus on solminut useita kahdenvälisiä luovutussopimuksia Afrikan maiden kanssa. Eli USAn kansalaisia on pidätetty. Mutta jos kyseinen maa on, ei ole allekirjoittanut Rooman perussääntöä, niin tällaiset henkilöt eivät sitten joudu ICCn eteen. Nyt tietysti muutosta on tapahtunut, mutta oletteko tietoinen siitä, onko ryhdytty ponnistuksiin sen puolesta, että tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia tehtäisiin enemmän? Sitten Eskobaarille, puheenjohtajavaltion edustajalle kysymys. Ensinnäkin, ensimmäinen kysymykseni oli, kuka edustaa EUta, ja nyt olen todella huolissani. Minä kyllä todella haluaisin kritisoida sitä, että paronitar Ashton ei mene paikalle. Tässä valiokunnassa kuulimme eilen myös, että hän ei osallistuisi ihmisoikeusneuvoston kokoukseen Genevessä. Joten kyllä nyt korostaisin ja painottaisin, että hänen tulisi ponnist, ryhtyä ponnisteluihin ja vähän rukata päiväkirjaansa, kalenteriaan jotta hän voisi osallistua kokoukseen. Kaikki puhu, puheenvuoron käyttäjät täällä ovat sanoneet, että ICC on näkyvästi esillä EU-asioissa ja kyllä EUnkin tulisi olla proaktiivisempi kansainvälisillä areenoilla. Toki EUn täytyy tehdä muutakin kuin vain edustaa, mutta jos järjestetään tällainen korkean tason kokous, niin kyllä mahdollisimman korkean tason edustajan tulisi olla paikalla siellä. Voisitteko kertoa, mitkä jäsenvaltiot ovat jo tehneet lupauksia? Kokoushan alkaa jo toukokuussa, joten olisi hyvä tietää, kuka on jo valmistautunut. Ja sitten ICCn kansalaisjärjestökoalition edustaja esitti että voitaisiin hyväksyä EUn suuntaviivoja ICCn osalta, voitaisiin valmistella jonkinlaista toimintasuunnitelmaa. Minkälaiseksi näette tämän, minkä, mitä pidätte tällaisesta ajatuksesta? Ja lopuksi komission suuntaan sanon seuraavan. EUhan tukee ICCtä ja niitä kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät työtä ICCn tiimoilta aika merkittävästikin. Oikaiskaa, jos olen väärässä, mutta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kolme miljoonaa euroa vuosittain öö, on osoitettu nimenomaan ICCn toimiin. Mutta nyt on aika tehdä lisälupauksia. Joten kysymykseni kuuluu, onko nyt mahdollisuuksia tehdä E, lisälupauksia vaikkapa uhrirahastoon? Ja onko muita suunnitelmia? Okampo muun muassa tähdensi viimeksi täällä käydessään sitä, että muun muassa Kongon vankilajärjestelmä on hyvinkin puutteellinen. Jos henkilö pidätetään, niin on mahdollista, että hänet pistetään vankilaan, joka ei edes ansaitse tyrmän nimeä on niin huonolaatuinen. Haluaisin kiittää Escobaria siitä, että hän tarjosi apua Euroopan, unionin, Euroopan parlamentin valtuuskunnalle, kun se matkustaa Kampalaan. Me emme ole vielä pitäneet mitään valmistelevaa kokousta, mutta haluaisimme ehkäpä suunnitella vähän paitsi virallisen ohjelman osalta toimintaa myös oheisohjelmien osalta. Kiitoksia, Rova Lok Piiler, te todellakin muotoilitte hyviä kysymyksiä, joista meidän on hyvä saada vastaus neuvostolta ja komissiolta. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Quiero dar las gracias al... Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota ja myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia ja erityisesti Rova Eskovaria. Mielestäni olemme nyt hyvin, saaneet hyvin tarkan kuvan tilanteesta ja hyvin myönteisenkin toisaalta tästä prosessista. Ja olemme onnistuneet kehittymään, kehittämään kansainvälistä rikostuomioistuinta kansainvälisenä riippumattomana oikeudellisena instituutiona. Ja kaikkein vakavimmat kansainväliset rikokset, kuten kansanmurhat, rikokset ihmiskuntaa vastaan, sotarikokset, siellä ne eivät jää vailla rangaistusta, kuten oli käynyt lähes aina menneisyydessä. Eli kovasti kiitoksia tästä. Te sanoitte, puheenjohtaja, että tähän liittyy kysymyksiä, jotka liittyvät oikeuteen ja kysymyksiä, jotka liittyvät politiikkaan, ja tässä on tietysti tiettyjä rajoituksia, ja itse parlamentin jäsenellä minun ei ole tällaisia ongelmia välttämättä. Eli olisi epäjohdonmukaista, jos me nyt emme tarttuisi tähän tilanteeseen, jotta voisimme puuttua tähän kammottavaan tilanteeseen Espanjassa. Ja esimerkiksi se, mitä nyt on tehty tuomari Baltasar Garthonia vastaan ja kansainvälisen rikostuomioistuimen edustaja sanoi, että hän oli tuomari, joka käynnisti ensimmäisen yleismaailmallisen oikeustapauksen. En nyt pyydä teiltä mitään kannanottoa tähän tilanteeseen, mutta puhun nyt tästä, koska mielestäni tämä tilanne on todella pöyristyttävä. Se, miten tämä yleismaailmallinen oikeus on edistynyt, siinä on askelia eteenpäin, askelia taaksepäin. Ja Baltasar Garthonin tyyppinen tuomari ja se, että häntä syytetään siitä, että hän käynnisti tutkimuksen rikoksista frankismon aikana ennen ja jälkeen Espanjan sisällissotaa. Ja hän tukeutui nimenomaan tähän prosessiin, joka on, liittyy tällaisen yleismaailmalliseen oikeuteen. Mielestäni tällainen on todella tuomittavaa. Mutta tässä kohtaa haluaisin muistuttaa, että luin Luis Moreno Campon haastattelun yhdessä espanjalaisessa lehdessä El Paisissa. Ja mielestäni hän sanoi jotain, joka oli hyvin tärkeää. Kun tutkii valtaa pitäviä, silloin tulee konflikteja. Ja kysymys, josta Lohbillerkin puhui, eli miten me käsittelemme näitä valtaa pitäviä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Eli budjetin puolesta, logistiikan puolesta, miten pystymme materiaalisesti hoitamaan näitä kysymyksiä. Tarpeet ovat kasvavia. Meillä pitää olla varoja, jotta voimme maksaa korvauksia. Ja te viittasitte siihen, että työhönne kansainvälisessä rikostuomioistuimessa kuuluu hyvin paljon se, että ymmärretään oikein näissä vaikutetuissa yhteisöissä, mitä rikostuomioistuin tekee, mutta tähän eivät riitä pelkästään sanat, vaan tarvitaan myöskin tekoja. Ja sitten puheenjohtaja, haluaisin teiltä kommenttia siitä, millaisia materiaalisia tarpeita teillä on tällä hetkellä ja millaisia tulee olevan tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti edustaja Ovilas tästä Baltasar Garson tuomarin mainitsemisesta kiintoisa juttu. Seuraava puhuja edustaja Kuka. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thanks to all... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kaikille puhille puheenvuoroista ja erityiskiitokset Isisen presidentti Songille, että hän tuli tähän valiokuntaan ja puhui meille. Kiitoksia kaunapuheisesta lausunnostanne, joka käsitteli kaikkia pysyviä asioita, jotka liittyvät Roman perussääntöön ICC-toimintaan. Oikein hyvin muistan, että ICC syntyi aikoina Roman perussäännön alkuaikoina minun maani Slovakia. Ja muut silloiset ehdokasmaat EUn jäseniksi. Niin olemme hyvin vaikeassa tilanteessa ja meidän piti tehdä valinta. Toisaalta kuuntelimme amerikkalaisen kumppanimme argumentteja ja sitten olivat kollegat täältä toiselta puolelta, joilta kuulimme argumentteja. ja Hän olivat maita, joiden perheeseen olisimme liittyä. Olen iloinen, että kehityskulku, joka seurasi, johti meidät siihen tilanteeseen, jos EU on yhdistynyt ja sitäkin, ty- sitäkin Hieno paljon kuulla teiltä, presidentti, nämä positiiviset sanat hyvästä yhteistyöstä EUn ja kaikkien 27 jäsenvaltioiden välillä ISESen kanssa. Minun kysymystäni myös käsit, käsitteli myös Rova Lochbiller lyhyesti ja haluaisin kuulla teiltä ehkä vähän yksityiskohtaisemmin tästä asiasta, että mikä on Yhdysvaltain, ISISen ja Roman perussanan suhde. Ymmärrän täysin, että ette halua politikoida IECllä, se on ihan oikein, mutta Mutta koska Yhdysvaltain hallituksen kannassa on myös kehittymistä tapahtunut, niin miten näette nykytilanteen? Ja mikä, saat, mitkä saattaisivat olla tulevaisuuden näkymät siltä osin? Thank you, Mr. Kuhn. Kiitoksia. Nyt pyytäisin varapuheenjohtaja Zemkaa käyttämään puheenvuoron. Haluaisin kovasti kiittää ja haluan liittyä kiitoksia myös näistä materiaaleista, joita saimme, ja erityisesti herra professorin puheenvuorosta, presidentti, presidentin puheenvuorosta. Kolme kysymystä. Eli kuukausi on aikaa tähän tarkistuskonferenssiin. Ja kun kuulemme näitä tietoja, luemme materiaaleja, niin tämä konferenssin sama asiasisältö, tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa, voivat herättää vain kunnioitusta. Vain kunnioitusta, mutta koskaan ei tietenkään ole niin, että ei olisi ongelmia. Haluan täysin allekirjoittaa sen, josta valiokunnan puheenjohtaja puhui, Rava Hautala, että Tällaisissa konferensseissa sisällön lisäksi erityisen tärkeää on edustuksen taso. Onko se tällainen konferenssi enemmänkin tekninen luonteeltaan vai onko siellä sitten ihmisiä, joilla on toimivaltuuksia asioista päättämiseen? Mietin tässä, koska tietysti huolestuttavia signaaleita, viestejä tulee Euroopan unionin komissiolta myöskin parlamentilta nyt mietin seuraavaa asiaa tässä. Ymmärrän kyllä, että Rova Ashton ei ole niin, että haluaako hän vai ei. Fyysisiä mahdollisuuksia ei vain ole, koska hän tarvitaan kaikkialla läsnä olevaksi. Kun ei ole fyysisiä mahdollisuuksia, koska tämä on siis pitempi aika kun siellä pitäisi olla, niin pitäisikö olettaa, että komission edustaja, komission jäsen olisi paikalla, joku joka vastaa oikeuskysymyksistä. Tämä olisi positiivinen ratkaisu. Odottaisin myös, että parlamenttia edustettaisiin ei pelkästään valiokuntapuheenjohtajan tasolla, vaan myös joku äh, varapuhemies pitäisi olla. Niitähän on 14 parlamentissa. Ja jos tässä halutaan tehokkaasti toimia hyvin vaikealla alueella, niin tätä asiaa täytyy tukea. No sitten kolmas asia. Kysymys. Avoimesti sanoisin, että en ole saanut kovin paljon tietoa Ugandan viranomaisten suhteesta tähän yritykseen. Voisiko tästä saada vähän lisää tietoa, että miten tähän konferenssiin, ei propagandan mielessä, vaan ihan tosiasiallisessa mielessä suhtautuvat Ugandan viranomaiset, koska tällainen konferenssi vaatii suurta logistista tukea ja sitä, että varmistetaan, että konferenssin osallistujilla on turvalliset olosuhteet. Tämä on monimutkainen asia, koska tämähän on osittain vihamielisellä alueella, joten, tai ainakin epä ei-ystävällisellä alueella, joten tässä, tästä on tietysti vaikea saada tietoa tästä kysymyksestä, mutta jos siitä jotain voitaisiin kertoa, niin olisin hyvin kiitollinen. Thank you, Vice Chair. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Zemke. Nyt pyytäisin tohtori Kätiä käyttämään puheenvuoron tässä keskustelussa. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tohtori Kätin on kansainvälisen oikeus- ja ihmisoikeusohjelman edustaja. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja Parliamentarians of Global Action on erittäin iloinen tästä keskustelusta. On tärkeää, että Euroopan parlamentti esittää roolia kansainvälisillä areenoilla, haluaa taistella rankaisemattomuutta vastaan. Monet puheenvuoron käyttäjät ovat jo käyttäneet puheenvuoron tästä tarkastuskonferenssista. Me tietysti haluaisin todeta, että Euroopan unioni on ponnistellut kovasti. Se on pyrkinyt korostamaan nimenomaan konsensusaspektia. Se on halunnut, että Euroopan unionilla olisi yhtenäinen ääni tämän keskustelupöydän ympärillä. Ja Euroopan unioni haluaa olla myös esimerkillinen muille alueille, jotka eivät välttämättä ole yhtä yhteistyöhaluisia ICCn kanssa – Voin mainita tässä Afrikan ja muutamia muitakin alueita, ja tätä haluan korostaa. Toki on, tähän konferenssiin liittyy kiistanalaisia aspekteja, joiden osalta ei ole vielä saatu aikaan konsensusta, ei edes Euroopan unionissa. Parlamentin täytyy olla tietoinen myös näistä aspekteista. Teillä on asian kirjojenne joukossa asiakirja, jossa puhutaan muun muassa aggressiorikoksesta, hyökkäysrikoksesta ja Rooman perussäännön artiklasta 24. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää on ähm, saada tilapäiset säädökset, säädöksistä eroon. Nehän mahdollistavat sääntöjen kiertämisen Tämä asia on Kampalassa pöydällä. Halutaan, että jäsenvaltiot, tai siis valtiot eivät enää voi tällaiseen poikkeukseen turvautua. Tältä, tältä osin sopimusta ei ole vielä saatu aikaan, jos kohta sellainen ehkä saadaan. Ja sitten tämä aggressio- tai hyökkäysrikos. Monet työryhmät ovat jo sopineet määritelmästä, tämän tällaisen rikoksen määritelmästä, ja se tullaan esittämään Äh, konferenssiin Liechtensteinin äh, kautta. Sehän on konferenssissa puheenjohtajana. Ja sitten äh, tullaan myös keskustelemaan siitä, että ICCn oikeudenkäyttöä tulisi toteuttaa sillä tavalla, että se ei astu kenenkään muun varpaille. No, muun muassa Nürnbergissä 46 ja Tokiassa kaukoiden tribunaalissa tämä aggressio- tai hyökkäyssopimus oli mukana, mutta Jugoslavian sodassa ei ollut, koska YK on turvallisuusneuvosto päätti yleisesti, että nämä olivat sisäisiä konflikteja, sisällissotia, joten tällaista aggressiota tai hyökkäystä ei tapahtunut. Ja Roomassa vuonna 1996 ei saatu aikaan yhteisymmärrystä se johtui tiettyjen YK turvallisuusneuvoston äm, näkemyksistä. No nyt asia on jälleen kerran pöydällä. Se on erittäin tärkeä keskustelu ja kun parlamentaarikot osallistuvat konferenssiin, niin äh, he voivat kyllä varmasti paljon äh, tarjota. E, toivottavasti tulevaisuudessa voidaan tehdä päätös asiasta. Nyt on nimittäin aika tehdä päätös. Lopuksi ne parlamentaarikot, jotka eivät ole virallisissa delegaatioissa, kuten te olette, niin me tuomme tällaisia parlamentaarikkoja Ugandaan, muun muassa Kongosta, itse Ugandasta ja muistakin maista, joissa jatkuvasti tehdään rikoksia tai niitä on tehty, joten me pyrimme eh-, ehkäpä kahdenvälisesti auttamaan näitä henkilöitä. Kyseessä on parlamentaarikkoja, jotka ovat ehkä itse olleet rikosten uhreja ja ihan lopuksi, mutta ei vähäisempänä. Aivan kuten varapuheenjohtaja sanoi ja korosti, niin vaikka ei välttämättä eksplisiittisesti, totesi, että Ugandan hallituksen ja ICCn välillä on tietty ristiriita. Turvallisuusongelma ei ole, koska Uganda on kyllä turvallinen paikka joten turvallisuusongelma ei ole. Mutta 10. maaliskuuta 2010 Ugandan hallitus sääti lainsäädäntöä tehdäkseen yhteistyötä ISISen kanssa ja silloin se myös luopui kuolemanrangaistuksesta. Kuitenkin tiettyjen muiden rikosten osalta Ugandan lakikirjoissa on edelleenkin tämä rangaistus olemassa. Ja nyt Ugandas, Ugandan taholta on todettu, että jos Koni, jolle ICC on antanut pidätysmääräyksen, jos siis on, on tehnyt tiettyjä ehtoja sille, että tämä henkilö tuotaisiin Haagiin ICCn eteen. Ja kun me haluamme erityisesti edistää ihmisoikeuksia ja haluamme poistaa kuolemanrangaistuksen, niin toivon, että te omassa päätöslauselmassanne osoittaisitte solidaarisuutta Ugandan parlamenttia kohtaan. Ja Parliamentarians for Global Action ovat, onkin tämän asian puolesta jo seitsemän vuoden ajan kampanjoinut Ugandassa. Toivottavasti tämä ristiriita saadaan ratkaistua ennen konferenssia niin, että tämä laki tulee sitovaksi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Katin, for giving us... Kiitoksia, tohtori Kätin, siitä, että annoitte meille tätä kiintoisaa tietoa äh, isäntämaan tilanteesta. Toivottavasti äh, kuulemme kommentteja näihin huomioihin. Olen aivan varma siitä, että Euroopan parlamentin valtuuskunta mielellään tekee yhteistyötä teidän kanssanne ja Parliamentarians for Global Action on erittäin tärkeä verkosto. Meidänkin täytyisi siihen osallistua paremmin. No, nyt on aika kuulla Euroopan komissiolta. Mitä ystävällisimmin haluaisin tähdentää sitä, että ö, olen tietoinen sitä, että ö, viisi komission jäsentä matkustaa Kiinaan. Ö, Shanghain tapahtumathan ovat houkutelleet kyllä monia ihmisiä, myös liike-elämän edustajia – matkustamaan Kiinaan. Mutta olisi hyvä, jos edes yksi komission edustaja voisi matkustaa myös Ugandaan, ainakin oikeusasioista vastaava komissaari. Olisi kiintoisaa kuulla teidän näkemyksistänne muun muassa liittyen siihen, että kansalaisjärjestöjen verkosto on laatinut suuntaviivoja ja ehkäpä myös rahoituskysymyksistä olisi hyvä kuulla – Edu, herra Dimas, haluaisin mielelläni kuulla, mitä teillä on sanottavana. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ymmärtän, että etten voi nyt määrätä komission jäsentä Lady Ashtonia tähän. Me otimme yhteyttä Ashtonin aikaisemmin. Hän ei pääse paikalle erinäisistä syistä. Ja sitten raportoin tästä sitten viranomaisille, että Alivaliokunta on toivonut, että olisi korkean tason edustaja paikalla. Mahdollisesti komission jäsen, joka vastaa oikeuskysymyksistä ja perusoikeuksista. Ennen kuin puutun näihin kysymyksiin, kaksi täydentävää huomiota EUn toiminnasta. On tärkeää ymmärtää, että mitä tulee näihin kampanjoihin, joista puheenjohtajavaltio on puhunut, me käytämme myöskin kahdenvälisiä ihmisoikeuskeskusteluita ja ihmisoikeusalivaliokuntia kaikenlaisten maiden kanssa. Ja puhumme tästä ICC tai Rooman perussaanan ratifioinnista säännöllisesti. Ja haluaisin vielä tähdentää, että käynnissä olevissa neuvotteluissa sopimuksista kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Kakkois-Aasian maiden kanssa tehtävät kumppanussopimukset, me vaadimme, että siinä sisällytetään lausekkeita, jotka liittyvät yhteistyöhön kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja mikäli mahdollista, koska kysehän on neuvot neuvottelukysymyksestä. Sitoumus myöskin siihen, että ratifioidaan Rooman perussääntö. Nämä asiat on syytä pitää mielessä, koska kyse ei ole vain kampanjoista, me emme vain käytä rahoitustukea tähän, vaan me käytämme erinäisiä keinoja ottaa esiin kysymyksiä kolmansien maiden kanssa. Rahoitukset sanoisin, että kymmenen vuoden aikana Euroopan komissio avunantovälineiden, erityisesti demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kanssa, on käyttänyt noin 30 miljoonaa euroa tukeakseen suoraan tai välillisesti kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ja hyvin suuri osa tietysti menee kansalaisjärjestöille, jotka tukevat rikostuomioistuimen toimintaa mutta osa tuesta menee itse rikostuomioistuimelle sen toiminnallisiin kustannuksiin. Sitten Lohbillerin esiin ottamat kysymykset, mitä tulee Yhdysvaltojen politiikkaan. Yhdysvaltojen kanssa kokouksissa puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä, kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, myöskin nyt kun hallinto vaihtui. Kanta nyt ei ole muuttunut mitenkään merkittävästi. Yhdysvaltojen kongressissa, mutta sanoisin kuitenkin, että Yhdysvaltojen hallinto ja presidentti Obama nyt uudelleen tarkastelevat kantaansa – ja meillä on vaikutelma, että myöskin mitä tulee kahdenvälisiin immuniteettikysymyksiin, mitenkään aktiivisesti ei haluta päästä tällaisiin sopimuksiin kolmansien maiden kanssa niin kuin aikaisemmin. No kukaan ei tietenkään puhuta niitä sopimuksia, jotka nyt on saatu aikaan kolmansien maiden kanssa, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa ei ole mitään aktiivista kantaa jatkaa tässä kolmansien maiden kanssa ainakaan tällä hetkellä. No siinä taisivat tulla ne kohdat, jotka liittyivät komissioon. Ja sitten voin vain vedota puheenjohtajavaltion tiedonantoon ja komissiohan tekee yhteistyötä puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa ICC-ryhmässä. Ja me olemme hyvin yhtenäisiä ja tuemme kansainvälistä rikostuomioistuinta vakaasti. Then we could... Kiitoksia. Sitten vastauksia Eskovaarilta. Eli olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä puheenvuoroista. Kaikki ne ovat merkittäviä ja ne saavat meidät kaikki miettimään keskeisiä asioita tällä hetkellä. No koitan nyt vastata nopeasti näihin eri kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille ja jotka saattavat vaikuttaa työhön, jota tällä hetkellä ollaan tekemässä neuvostossa. Ensinnäkin monissa puheenvuoroissa puhuttiin EUn edustuksen tasoon ja siihen, että Kampalassa ei ole paikalla korkeudustaja Ashton. Voi vain toistaa, että olen varma, että kaikki elementit, kaikki nämä huolenaiheet, joista täällä on puhuttu, ne on otettu huomioon, mutta esityslista ongelmista johtuen hän nyt ei pääse paikalle. Mutta työryhmään, Kojur PI, välitän alivaliokunnan huolenaiheet liittyen tämän edustuksen tasoon Kampalassa. Sitten toiseksi, mitä tulee näihin lupauksiin, joita erinäiset valtiot tulevat tekemään. Ikävä kyllä tähän mennessä en voi vielä antaa mitään lisätietoja. Määräaika, kuten tiedätte, on 14. toukokuuta ja myöskin täytyy sanoa, että tämä määräaika on suuntaa antava. on siis suuntava, antava, koska uskon, että me haluamme saada mahdollisimman paljon lupauksia ja lupaukset, jotka tulevat tämän päivämäärän jälkeen, myöskin pystytään ottamaan mukaan tähän lopulliseen asiakirjaan Kampalassa. Ja ensi viikosta lähtien varmastikin alamme käydä jo keskusteluita eri jäsenvaltioiden kanssa Kojur CPI-ryhmässä, mutta tähän mennessä en ole nyt saanut tarkempia tietoja ja olen siitä erittäin pahoillani. Sitten Euroopan parlamentin tuki. No, toistan vain mitä sanoin. Eli parlamentin itse pitää tietenkin järjestää oma edustus ehdotuksensa, mutta haluamme tietenkin tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä samalla tavalla kuin komission kanssa, joka myöskin on edustettuna Kampalassa. Tällä tavalla voimme tukea koordinoidusti kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa ja kuten komission edustaja juuri totesi, on hyvin paljon toimintoja. Ja lausekkeita, jotka laaditaan aina yhteistyössä. Sitten ja Yhdysvaltojen ja kansainvälisen rikostuomioistuimen välinen suhde. No, tämä nyt ei ole minulle henkilökohtaisesti suunnattu kysymys, mutta tämä tietysti on huolestuttava aihe Kojur CPI-työryhmässä, jossa olen puheenjohtajana neuvostossa. Ja syy on yksinkertainen, eli kanta, jonka Bushin hallinto laati suhteessa kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Ja nyt keskustelut, joita käydään Obaman hallinnon kanssa. Ja riippumatta siitä kannasta, joka Obaman hallinnolla on, tietyissä kysymyksissä, jotka ovat erityisen arkaluontoisia, kuten nämä aggressiorikokset. Ja haluaisin nyt todeta, että julkisesti Obaman edustajat ja myöskin suurlähtäjä Raab, joka vastaa tästä kysymyksestä, ja myöskin muut ovat tehneet julkisia lausuntoja ja he ovat ilmaisseet, että Yhdysvallat haluaisi jollain tavalla, siis toisaalta jollain tavalla olla mukana kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnassa ja tehdä sen kanssa yhteistyötä. Ja tietysti myöskin vanhat kannat muutaman vuoden takaa liittyen kansainväliseen rikostuomioistuimeen turvallisuusneuvostossa YKssa tai sitten kahdenvälisissä sopimuksissa, no ne voidaan katsoa päättyneiksi. No, kaikki aiheet taisivatkin jo tulla käsiteltyä tässä. What you think about... No sitten, mitä mieltä olette siitä, että olisi EUn suuntaviivoja ICCn suhteen. Te mainitsitte, ja se tuli esiin monta kertaa, että EUlla on merkittäviä asiakirjoja ja sopimuksia kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, mutta kansallisjärjestykset ovat ottaneet merkittävän kysymyksen esillä, eli kaikki pitäisi yhdistää yhdeksi asiakirjaksi, jossa olisi selkeitä ajatuksia ja ohjeita EUn jäsenvaltioille ja instituutioille sen suhteen, miten ICC voitaisiin valtavirtaistaa kaikkeen toimintaan. Onko tällaista ajatusta käsitelty jäsenvaltioissa? Ajatteko keskustella tästä jossain kojurin kokouksessa? Eh, gracias, señora presidenta. Bueno, eh, entiendo... Kiitoksia. Ymmärrän, että tämä viittaus näihin sääntöihin, siinä puhutaan näistä suuntaviivoista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin tai kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen. Ja nehän on jo hyväksytty. Ja niiden seurantaa tehdään monissa tahoissa, muun muassa Kojur CPIissä. Tällä hetkellä ei vielä ole keskusteltu Joskus tästä ollaan hiukan puhuttu, mutta mitään keskustelua ei varsinaisesti ole avattu siitä, että tarvittaisiin tällaisia suuntaviivoja. No, tämä on varmaan kysymys, jota voidaan käsitellä tulevaisuudessa. Tätä voidaan muokata. No ehkä sitten Kampalan jälkeen, kun nähdään millaisia tuloksia siellä on saatu aikaan. Mutta joka tapauksessa, rouva puheenjohtaja, haluaisin todeta, että meillä on väline, jolla voidaan määritellä EUn kanta Kyseessä on väline, jolla on oikeudellista, normatiivista arvoa, joka on merkittävämpää kuin suuntaviivoilla, eli yhteinen kanta. Se on pakollinen ja sen pohjalta pitää sitten määritellä kaikki kannat kaikkien osapuolten osalta niin institutionaalisella tasolla ja myöskin jäsenvaltioiden tasolla Kampalassa. Ja yhteisen kannan merkitystä ei tule unohtaa eikä vähätellä. Kyseessä on hyvin keskeinen väline, joka on ollut erittäin hyödyllinen tuomioistuimessa. Ja joka tapauksessa voi käydä niin, että laaditaan myöhemmin suuntavivoja, mutta lähtökohtana on edelleen yhteinen kanta. Ja sitten muut asiat, joita nyt pohdiskellaan, juuri CPIssä on jo mietitty näitä erilaisia lupauksia. Kiitos. Thank you, Mrs. Escobar. Kiitoksia, Rova Escobar. Nyt annan puheenvuoron joko Rova Maskialle tai Mattialle. Ehkäpä Maskia haluaa ensin kansalaisjärjestöjen puolesta vastata. Tai ehkäpä äh, herra Matti olikin haluaa vastata. Rova Maskia ensin. Well, uh, thank you for... Kiitoksia puheenvuorosta. Ei minulla ole kovinkaan paljon lisättävää tähän keskusteluun. Monet puhujat ovat jo vastanneet suurimpaan osaan kysymyksistä. Mutta ehkäpä muutama sana asiasta, joka otettiin esiin aiemmin, nimittäin afrikkalaisten tuntemuksista ICCtä kohtaan, Afrikan valtioiden, Afrikan kansalaisyhteisöjen yhteis- yhteiskuntien. Ehkäpä uhrit eivät olisi yhtä mieltä tämän arvion kanssa. Olemme usein kuulleet tällaista retoriikkaa käytettävän, mutta tosiasia on se, että Afrikalla on useita, ö, Afrikassa on suurin määrä osapuolia, haluavat puolustaa oikeutta omissa maissaan. Ja kuten aiemmin sanoin, niin aina tulemme kohtaamaan skeptistä kansainvälistä asennetta. Sellaisia, jotka haluavat kaihtaa oikeutta siinä, missä ICC haluaa sitä toteuttaa. Mutta meidän täytyy kyllä todella olla varovaisia tällaisten argumenttien edessä ja pyrkiä todistamaan ne vääriksi. Sitten USAsta kommentti. Tärkeää oli ymmärtää ö, se, siis että USAkin ymmärsi, että sen oma politiikka oikeusistuinta kohtaan on ollut vääränlaista. Ei niin, etteikö myönteistäkin olisi tapahtunut. USA osallistui viime marraskuussa Haagin kokoukseen osallistui myös New Yorkin istuntoon, osallistui keskusteluihin. USA ei tällä hetkellä enää aktiivisesti peräänkuuluta kahdenvälistä rankaisemattomuutta. Kysymys kuitenkin kuuluu, mitä tämänhetkisten sopimusten, olemassa olevien sopimusten kanssa pitää tehdä. USA on ilmaissut aikeensa tehdä aktiivisesti yhteistyötä tuomioistuimen kanssa meneillään olevien juttujen suhteen mutta emme vielä tiedä, mikä heidän asenteensa on uusien ICC-juttujen suhteen, joten avoimia kysymyksiä on. Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan unioni jatkaa vuoropuheluaan USAn kollegoidensa kanssa. EU e on käynyt rakentavaa keskustelua USAn kanssa aiemmin ja varmasti siitä tulee olemaan hyötyä jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia kovasti edustaja Maskia. Ja nyt annan puheenvuoron Mat- Niin, Matti oli taitaakin olla tyytyväinen kuulemansa, joten ei halua puhua enempää. Ja nyt lopuksi pyytäisimme presidentti Songia vastaamaan ja antamaan loppukommenttinsa. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kaikki kysymykset, jotka on esitetty, ovat hyvin relevantteja ja tärkeitä. Aika on rajallinen. Minä olen se ICCn viranomainen, jolla on vähiten puheenvapautta, koska olen Tuomioistuimen vetomustuomari. Ja Haluaisin kuitenkin antaa niin yksityiskohtaisen vastauksen kuin voin. Aloittaisin ottamalla esille joitakin eri mielipiteitä tuomioistuimesta ja siitä seuraavia vaikeuksia. Toisaalta ICCn välillä ja äh, jäsenvaltioiden välillä. Toisaalta ICC on olennaisilta osin oikeudellinen instituutio, jolle oikeudellinen riippumattomuus on tärkein asia. Jotkut jäsenvaltiot, kansainväliset organisaatiojärjestöt kuitenkin pitävät ICCtä vain yhtenä monista kansainvälisistä järjestöistä, joita on perustettu tai joihin on, jossa ollaan mukana. On kuitenkin selkeää, että tämä on oikeudellinen toimielin. Ja kun tuomarit nyt tässä juttua harkitsevat, niin tuomarit eivät ikinä ottaisi huomioon mitään poliittisia seurauksia päätöksistään tai edes mitään talousseuraamuksia päätöksistä. Tuomarit ovat tuomareita. Kun he päätöksensä ovat julistaneet, niin se on oikeusprosessin loppu. Jos kuitenkin tuomistojen antamista oikeuspäätöksistä sattuu olemaan poliittisesti kiistakapula, niin olettaisin, että sitten pääasiassa vastuu on äh, jäsen, tuomistamme jäsenvaltioilla, jotka tämän itse asiassa ovat perustaneet, että ne tulevat etusijalle ja suojelevat tätä uutta nuorta instituutiota sellaisilta poliittisilta kiistanalaisuuksilta ja joita se ei tarvitse. Sen vuoksi pitäisimme kovin hyvänä kaikenlaisia julkisia tai diplomaattisia julistuksia, joita jäsenvaltiota voisi tulla nyt vaikeina aikoina ICCn toiminnassa. Tällä tavoin haluaisin vastata joihinkin näihin kysymyksiin. Ja nyt siirryn käsittelemään vastauksia kysymys kerrallaan. No uhrien asema, te otitte sen esille siellä rouva. Periaatteessa pidämme hyvänä sitä, että uhrit osallistuvat tähän tilanteen arviointiin Kompalassa – Ymmärrän, että jonkinlaisia ohjeistapahtumia on suunniteltu. Jotkut uhriryhmät ovat näin tehneet. Haluaisimme tätä toimintaa tukea. Haluaisin myös, että EU kiinnittää erityishuomiota uhrien asemaan, jos tehdään esimerkiksi jonkinlaisia julkilausumia, jos niitä EUn jäsenvaltiot tekevät. Miksi uhrit sitten? Kerron omista kokemuksistani. Kun suunnittelin vierailua maahan, josta juttua käsitellään, kukaan ei uskonut, että ICC presidentti tulisi tällaiseen maahan. Olen ensimmäinen presidentti, joka koskaan on juttua koskevassa maassa vierailut ja vierailut yhteisöissä, joita juttu koskee ja ottanut suoran yhteyden uhreihin. Kun tämä matkasuunnitelma niin tuli selväksi, he edelleen osoittivat suurta epäluottamusta ja vihamielisyyttä kun sitten vie, valitsin pienen kylän vierailupaikakseni, huolimatta siitä, että siitä oli vaaraa minulle ja turvallisuudelle, niin, niin, uhrit tässä nimenomaisessa kylässä, siis kyläläiset, siinä nimenomaisessa kylässä, johon olin menossa, käytännössä pakenivat ja menivät piiloon pusikoihin, koska he olivat kuulleet huhuja, että IEC, ICCCn tiimi oli tullut pidättämään heidät. No sitten onneksi löysimme vanhan katolisen pap, papin, joka siinä kylässä oli. Ja hän otti yhteyttä kaikki mielipidejohtajiin kylässä ja se sanoi, että ei siinä tiimissä ole mitään syyttäjää edes mukana. Heillä on vain viesti teille, ei siitä ole mitään haittaa mennä ja kuunnellaan, se pitäisi olla ihan ok. No, hänen suostuttelunsa ansiosta pystyimme sa- saamaan 3000 ihmistä tuonne kaupungin talolle. Kolme Tunti se kesti. Minä puhun englantia, oli ranskan tulkki, London suhailijan paikallisten kielten tulkki oli myös. Ja alussa ryhmä oli kivaan vihamielinen, koska, koska se on herra Lubankan tukialueen sydän samasta heimosta Mutta kun yksityiskohtaisesti selitin, että mistä ICCssä on kyse, miten näitä oikeusprosesseja äh, käymme, miten avointa ja reilua se on DVD, DVD-näytimme äh, tästä heimosta. Teimme kaikkemme, että voisimme vakuuttaa ihmiset asiasta. Kolme tuntia myöhemmin sanoivat, että emme Siis en pystynyt arvioimaan heidän vastaustaan heti. Se mitä olin kuullut näiltä vanhemmilta lehtimiehiltä sen jälkeen, he sanoivat, että nyt ymmärrämme täysin, mistä rikostuomistamisessa on kyse ja millä tavalla he juttuja hoitavat nyt olemme aika helpottuneet ja tyytyväisiä. Kun minun piti näistä tiloista lähteä kolme tuntia sen jälkeen, niin tämä vihamielinen väkijoukko antoi minulle syrjäsynnytyksen seisaltaan. Tämä on esimerkki minun mielestäni, joka näyttää sen tarpeen, joka on sille, että vakavasti pyritään yhteyteen uhrien kanssa. Minä teen, aion tehdä sitä myös Kampalassa. Tietysti toivomme, että pystymme maksamaan vahingokorvaukset uhreille rahoitusmielessä tietysti. Mutta miten oikeudellinen instituutio, kuten ICC, voisi maksaa kaikki rahat suurelle juhrijoukolle. Ehkäpä tällainen vahingonkorvausmaksu olisi vain pieni osa uhria koskevaa ohjelmaa. Mielestäni on tällainen apuohjelma, joka auttaisi heitä saamaan takaisin ihmisarvonsa joka täysin kadot, oli, kadotettiin näissä traumaattisissa tapahtumissa, raiskauksissa, tapoissa ja niin edelleen. Ja että he voisivat ottaa uuden elämän loppuelämänsä koskien. Voimme yhdistää pyrkimyksemme tähän suuntaan. Joten mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia. Oli myös kysymys, joka liittyi poliittisesti herkkäluonteisiin asioihin. En nyt voi kommentoida Luis Morane Kompon esittämiä lausuntoja, koska syyttäjän riippumattomuus taataan Rooman perussäännössä. Mutta Afrikan valtiot, kuten täällä oikein, oikein otettiin esille, ovat vahvimpien tukijoiden joukossa ja todellakin suurin ryhmä jäsenvaltioissa tuomioistuimessa. Ja tällä hetkellä vähän yli 25 prosenttia ICCn henkilökunnan jäsenistä ovat afrikkalaisia. joten suuressa määrin pidämme arvossa heidän panostaan kansainvälisen rikosoikeuden puolesta. Monia väärinkäsityksiä kuitenkin on olemassa, mutta pääasia on se, että heillä on se väärinkäsitys, että ICC toimii poliittisista syistä – Tämä ei ole totta, joten toivon, että EU ja muut tarkistuskonferenssin osallistujat vahvistavat uudelleen oikeuden riippumattomuuden ja vahvistavat uudelleen ICCn oikeudellisen luonteen, mikä auttaisi meitä kovin. Sitten yhteys piste asiaan. Itse asiassa afrikkalaiset jäsenvaltiot ovat tämän suosituksen tehneet, että mahdollisesti perustetaan ICCn yhteyspisteitä, yhteyspisteitä Addis Abebaan, jotta voitaisiin paremmin viestiä Afrikan unionin ja muiden afrikkalaisten maiden kanssa. Valitettavasti, kun lähetin viestin Addis Abebaan, emme saaneet sitä vastausta, jota halusimme. Ja pyrkimyksiä täytyy vielä jatkaa. No mitäs vielä? Koskien suhteita Ugandan ja ICC välillä, siis Ugandan tämä konferenssi isäntämaa, Itse asiassa muutama päivä sitten yhteisymmärrysmuistio saatiin valmiiksi ICC ja Ugandan hallituksen välillä. Neuvotteluprosessissa oli ylä- ja alamäkiä, mutta se saatiin loppuun. Ugandan hallitus tarjoaa logistiikkaa ja muuta tarvittavaa tukea. He myöskin kunnioittavat eri vapauksia ja etuoikeuksia, joita IEC ja delegaatioilla on. Sitten tapasin monia tärkeitä Obama-hallinnon, Obama-hallinnon virkamiehiä ja jopa senaattoreita ja kongressiedustajia Yhdysvalloissa. Ja muita tärkeitä toimijoita. Kuten tiedätte, heidän kantansa on muuttunut täyskäännöksen verran, mutta realistisesti puhuen täytyy kohdata se poliittinen realiteetti siellä. Kolme syytä on, jotka lykkäävät Yhdysvaltain liittymistä Rooman perussääntöön – Yksi oli siis, siis sitten se, että Obaman hallinto nyt on kamppailemassa monien muiden vaikeiden asioiden kanssa, kuten Afganistan, terveydenhoito, huono taloudellinen tilanne ja kaikki nämä syyt, jotka tunnette. Tässä nyt sitten väliaikaisesti ICNCn merkitys on pienentynyt Toiseksi senaatti on lykännyt Obaman tiettyjen nimistysten vahvistamista. Puolustusministeriö, ulkoministeriö, oikeusministeriö ovat vielä siinä tilanteessa, että siellä on monia avoimia virkoja, tärkeitä virkoja. Tämä estää sitten, että he arvioisivat uudelleen poliittista lähestymistapaansa ICC, -hän mutta he kaikki sanovat minulle tämän yhden avainsanan positiivinen sitoumus. Ja sitten realistisemmin, jos ajattelee, niin kaksi kolmasosaa täytyy saada tukea senaattoreilta, jotta tämä saadaan tehtyä. Joitakin vuosia kestää että saadaan lukumääräisesti tarpeeksi asiaa tukevia senaattoreita tämän asian taakse. Näistä kolmesta syystä. Tämä on henkilökohtainen analyysini vain, mutta eh, sanoisin kuitenkin, että näiden kolmen syyden vuoksi joitakin vuosia kestää. Tämä on se poliittinen realiteetti tällä hetkellä. Niin, ehkäpä on pari kysymystä, joihin teidän olisi ehkä hyvä vastata. Yksi konkreettinen liittyy ICC-materiaalisiin tarpeisiin. Voisitko siihen ehkä sanoa sanasen? En tiedä, haluatteko seuraavaan edes vastata, mutta meitä kiinnostaa kovasti se kysymys, jonka Lohville esitti. Nimittäin, kuinka sitouttaa ää, nämä niin kutsutut ää, sopimukseen kuulumattomat valtiot – mukaan tähän sopimukseen. To, uh, <clears throat> get it. Niin. Mitä tulee siihen, kuinka saada enemmän valtioita valtio-osapuoliksi Rooman perussääntöön, niin toki, tokihan ICC on kahdenvälisesti ollut ää, yhteyksissä niiden valtioiden kanssa, jotka eivät ole sopimusosapuolia. Kansalaisjärjestöt ovat tehokkaasti osallistuneet näihin yhteydenottoihin. Olemme saaneet paljon tietoa, arvokkaita arvioita ja analyysejä kunkin maan tilanteesta ja niin edespäin. Sen lisäksi ICC toteuttaa monenvälistä lähestymistapaa kahdenvälisen lisäksi. Se tarkoittaa sitä, että me yritämme yhdistää maaryhmiä tiettyjen avaintoimijoiden avulla. Meillä on ollut esimerkiksi tärkeitä yhteydenottoja kansanyhteisön kanssa, sen jäsenvaltioiden kanssa. Nehän edelleenkin ovat Rooman perussäännön ulkopuolella. Niin ikään Tyynenmeren etelä, siis eteläisen Tyynenmeren foorumin maiden kanssa teemme yhteistyötä muun muassa Karibian, Lusofonin, Brasilian, Brasilian hallituksen avulla näiden maiden kanssa pyrimme tekemään yhteistyötä. Joten me jatkamme kahdenvälisiä yhteyksiä toisaalta ja toisaalta ö, olemme ottaneet käyttöön tällaisen monenvälisen lähestymistavan. So, thank you very much. Kiitoksia kovasti, presidentti Song. Saitte kyllä kaikkien jakamattoman huomion osaksenne yli kahden tunnin ajan. On oikein hyvä, että meillä ei ollut normaalia aikapainetta tässä päällämme, koska todella halusimme kuulla, mitä teillä oli sanottavana ja halusimme keskustella kanssanne. Niin. Öö, on ajateltu, että perustettaisiin uudestaan niin sanottu ICCn ystävien ryhmä tässä parlamentissa ja meillä on kyllä useita syitä näin tehdä. Tulemme tekemään yhteistyötä, eh, tai tulemme, tulemme keskustelemaan niiden kanssa, jotka ovat jo tehneet yhteistyötä globaalin parlamentaarikkojen yhteisön kanssa. Ja mitä tulee USAhan? Mainitsisin vain, että alivaliokuntamme tulee lähettämään Washington DC:hin pienen valtuuskunnan 25.5. Ja olen jo luvannut teille, että yksi keskustelun aiheistamme kollegoiden ja ihmisoikeustoimijoiden ja YKonkin kollegoiden kanssa on nimenomaan ICC. Ja me odotamme, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tulevat pitämään tarkastuskonferenssia hyvin tärkeänä tärkeässä asemassa. Te kuulitte jo meidän kommenttejamme koskien edustuksen tasoa. Toivottavasti ne otetaan huomioon. Ja koko sydämestäni haluan kiittää teitä. Luotan siihen, että yhteistyömme ICCn kanssa ja meidän eittämätön tukemme teitä kohtaan tulee jatkumaan, joten kiitän teitä kovasti. So colleagues and friends. Niin hyvät kollegat, nyt pikkuhiljaa haluaisin pyytää teitä istutumaan ja valmistautumaan henkisesti seuraavaan aiheeseen, joka on sekin hyvin tärkeä. Kyse on valmistella olevasta mietinnöstä. Sitä valmistellaan ITRE-valiokunnassa. Ihmisoikeus sosiaalisesti ja ympäristö normeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Tämä on erittäin tärkeä asia tällä hetkellä, kun Lissabonin sopimus on antanut parlamentille uusia toimivaltoja, nimittäin ratifioida kansainvälisiä sopimuksia. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että Euroopan parlamentti tulee käyttämään näitä uusia toimivaltoja edistääkseen näitä ihmisoikeuksia, samoin kuin sosiaali- ja ympäristönormeja. Olen iloinen voidessani nähdä, että laatijam, lausunnon laatiamme David Martin on läsnä ja hän on valmiina esittelemään mietintöluonnoksensa tai lausi, lausuntoluonnoksensa pikemminkin. Se on nyt saatavilla kaikilla kielillä. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron David Martinille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska me olemme keskustelleet tästä hyvin laajasti ja viimeksi myöskin komission kanssa puhuimme tästä aiheesta. Mutta tämä Saifin mietintö on hyvin laaja. Siinä ei katsota pelkästään ihmisoikeuksia, vaan myöskin sosiaalisia ympäristöstandardeja. No tietenkään näitä kolmea asiaa ei voida täysin erottaa toisistaan, ne ovat pitkälti päällekkäisiä, mutta olen yrittänyt keskittyä pelkästään ihmisoikeuskysymyksiin. Hewitt on tekemässä mietintöä työllisyysvaliokunnassa ja tässäkin on osittain päällekkäisyyttä. No sitten logistinen kysymys ennen kuin menemme itse asiaan. Intevaliokunta on lykännyt mietinnön hyväksymistä, joten meillä on hiukan nyt joustavuutta. Mutta haluaisin kuitenkin pitää kiinni aikataulusta, eli määräkatarkistuksen jättämisellä on huomenna ja hyväksyminen ulkoasianvaliokunnassa toukokuun touko-kesäkuun vaihteessa. Eli huomenna siis on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kaksi asiaa, jota haluaisin nyt korostaa. DSP-järjestelmä. Sehän on kauppaetuusjärjestelmä. Sillä annetaan preferenssikohtelua kehittyville maille, jotka ovat soveltaneet kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa. Siellä on sovellettava ja pantava täytäntöön 27 YK ja ILOn yleissopimusta. 16 maata hyötyy tällä hetkellä GSP Plus-järjestelmästä. Siellä on Kolumbia, Sri Lanka. Sitten nyt vähän kyseenalaistetaan tällä hetkellä. Sitten Armenia, Venezuela, eli hyvin monenlaisia maita – ja kuten sanoitte, Lissabonin sopimuksen myötä meillä parlamenttina on myöskin sanansa sanottamamme kansainvälisissä kauppasopimuksissa, erityisesti tulee GSP-sääntöihin. Niitähän kohta tullaan uudistamaan ja odottelemme nyt komission ehdotusta hetkenä minä hyvänsä. Komissio miettii uusia sääntöjä, koska tämänhetkiset säännöt ja uudet säännöt eivät ehkä ole ihan samanlaisia. No en nyt vastusta tätä, mikäli saamme takeet siitä, että se ei vaikuta kielteisesti parlamentin rooliin. Meillä pitäisi päinvastoin olla vahvempi rooli, kun mietimme sitä, mitkä maat saavat hyötyä tästä GSP Plus-järjestelmästä. GSP-sääntöjen uusiminen pitäisi myöskin ulottaa valvontakysymyksiin. Tällä hetkellä käsittelemme oikeastaan vain ILOn palautetta komissiolle. Ja se nyt ei ole ihan kohtuutonta, mutta enkä nyt nimeä mitään maita, mutta joissain maissa lobataan myöskin ILOn neuvostossa ja kaikista ihmisoikeusrikkomuksista ei ole raportoitu liittyen ILOn sisäiseen rakenteeseen. No sellaista nyt on suurissa kansainvälisissä järjestöissä, mutta nyt kun on tämä uusi ulkosuhdehallinto, komissiolla pitäisi olla itsellään vahvempi rooli, kun tutkitaan vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Mutta jos odotamme kolmatta osapuolta, niin myöskin työmarkkinaosapuolet, AY-liikkeet, kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt, myöskin jollain mekanismilla ne pitäisi saada mukaan tähän järjestelmään vähän suoremmalla tavalla kuin tällä hetkellä. Ja sitten vielä GSP Plusasta. Parlamenttina meillä pitäisi olla suurempi rooli, mitä tulee tutkimukseen, tutkimuksiin näissä asioissa. Ja parlamentin pitäisi pyytää tutkimusta jostain tietystä asiasta, esimerkiksi jos Euroopan parlamentin enemmistö haluaa tällaista tutkimusta, niin sitten sellainen pitäisi toteuttaa. Ja tämän lisäksi, enkä nyt sano, että tämä olisi mitenkään yksinkertaista, mutta meidän täytyy katsoa vähän heikkouksia järjestelmässä ja olisi hyvä, jos komissiolla oli valtuudet väliaikaisesti keskeyttää GSP plus etuudet omasta aloitteestaan tai parlamentin pyynnöstä tai neuvoston pyynnöstä. Mm, tällä hetkellä on hyvin monimutkainen prosessi komissiossa. Ja se kestää välillä kuukausia. Ja maa, joka tietää, että komissio pystyy toimimaan välittömästi, se saisi nämä maat kiinnittävän paljon enemmän huomiota näihin sääntöihin. No sitten toinen asia, josta haluaisin puhua vähän lyhyemmin on se, että meillä pitäisi mielestäni olla vankempi ihmisoikeusvaikutusten arviointi ennen kuin solmimme vapaakauppasopimuksia. Yksi argumentti Kolumbian suhteen. Komissio katsoo, no se nyt ehkä on oikein tai sitten ei. Eli kun neuvotellaan Kolumbian kanssa vapaakauppasopimusta ja siinä on ihmisoikeuslauseke, se parantaa ihmisoikeustilannetta Kolumbiassa, koska Kolumbia haluaa vapaakauppasopimuksen – ja ihmisoikeuslausekkeen olemassaolo pakottaa Kolumbian jatkamaan parannuksia tällä saralla. Tämä nyt on kolum- komission argumentti, mutta minun mielestäni ei ole mitään tieteellistä arviointia siitä, miksi tällainen johtopäätös on tehty. Ja ihmisoikeuksien vaikutusten arviointi auttaisi meitä arvioimaan, onko vapakauppasopimus kolmannen maan kanssa hyvä vai huono ihmisoikeuksien osalta. No tietysti olen realistinen, koskaan ei tule kyllä tai ei vastausta kaikkea. Ongelmia ei voida aina hoitaa, mutta ainakin pitäisi systemaattisemmin arvioida näitä kysymyksiä. Sitten olisi paremmat edellytykset päättää, solmitaanko vapakauppasopimus kolmannen maan kanssa vai ei. Eli tämä lausunto on nyt saatavana Siinä on pari asiaa, jotka nyt eivät ole kiistanalaisia, mutta olen valmis vastaamaan sitä kysymyksiin, jos sellaisia on. David. Thank you very much. Eh, kiitoksia, David. Uh, you have made six uh, suggestions for... Te olette nyt esittäneet ehdotuksia alivaliokunnalle. Um, ja nyt meidän pitäisi hyväksyä nämä ehdotukset. Haluaisin kuitenkin vielä pohtia tätä asetusehdotusta, jonka myötä EU kieltäisi sellaisten tuotteiden tuonnin, joita on valmistettu esimerkiksi orja työllä tai muuten. Onko olemassa oikeudellista perustaa tällaiselle? Ja sitten te pyydätte, että komissio tarkastaisi vienti sopimuksiamme liittyen muun muassa erilaisiin ohjelmistoihin. Eilen keskustelimme lyhyesti aiheesta, kun puhuimme Iranista. Tämähän koskee myös sellaisia yrityksiä, jotka kokevat ikään kuin kävelemänsä heikolla jäillä, kun saattavat menettää vaikkapa maineensa, kun tekevät kauppaa sellaisten maiden kanssa kuin esimerkiksi Iran, jotka saattavat käyttää vaikkapa valvontatekniikkaa Äh, ihmisoikeusjärjestöjä vastaan. No viimeisestä kuudennesta. No tietysti meillä on jo järjestelmiä teknologian siirtoon hallinnoilla jo, joilta emme usko, että ne ihmisoikeuksia kunnioivat minun näkemykseni, että sen soveltamisalaa täytyy laajentaa ja se on tulossa uudelleen arviointiin. Erityisesti koskien tätä pointtia valvontaa mitä valvotaan ja seurataan oppositioryhmiä. Ne eivät erityisesti suljettu pois ulkopuolelle asetuksesta, mutta ne eivät ole selkeästi myöskään osa sitä, joten pitäisi tehdä enemmän mielestäni, kun rajoitetaan tällaisen tekniikan siirtämistä. Sitten vitonen, samanlainen vastaus. Meillä on jotakin mahdollisuuksia vähentää tiettyjen tuotteiden tuontia, jos ne eivät ole säädöllisissä olosuhteissa tuotettu. Ja, mutta voitaisiin olla nimenomaisempia niistä olosuhteista, jolloin tuonti voitaisiin pysäyttää. Nämä eivät ole varmaan kiistanalaisia. Kiistanalainen aspekti on se, että miten käytännöllistä on sopia standardeista ja niitä pakottaa soveltamaan. Clarifications now. Kiitoksia näistä selityksistä. Nyt kollega Nikolasik, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, <clears throat> dear colleagues. Uh, Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Lyhyesti esittäisin muutaman ehdotuksen, jotka mielestäni pitäisi ottaa mukaan tähän Euroopan parlamentin päätöslausumaesitykseen. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat ydinarvoja Euroopan unionissa – ja siksi mielestäni on välttämätöntä, että kaikki maat, jotka haluavat kauppasopimuksia, niissä on myöskin noudatettava ihmisoikeuksia. Samalla EUlla on velvollisuus aktiivisesti edistää ja puolustaa ihmisoikeuksia kansainvälisissä suhteissa, ja sen pitäisi estää se, että EU-yhtiöt rikkovat ihmisoikeuksia kolmansissa maissa. Johdonmukainen täytäntöönpano Euroopan politiikan osalta ihmisoikeuskysymyksissä lähettää oikeat viestit kolmansiin maihin sen suhteen, että EU on vakavissaan ihmisoikeuskysymyksistä. Ja poliittiset erot tässä kysymyksessä saattavat heikentää EUn uskottavuutta kansainvälisesti. Kaikki sitoumukset ihmisoikeuskysymyksiin pitäisi taata, ja ne ovat niin keskeisiä, että siitä pitäisi tulla yleis, yleisempi kysymys. Ja siksi ensimmäisessä tarkistuksessa korostan sitä, että pitäisi täysimittaisesti panna täytäntöön perusoikeuskirjaa ulkosuhde toiminnassa ja ulko- ulkosuhdetoiminnassa ja politiikassa pitää toimia johdonmukaisesti ihmisoikeuskysymysten suhteen. Ja tietysti esittelen tämän myöskin sitten aikanaan kirjallisesti Huomennahan on sitten siis määräaika tarkastusten jättämiselle. Kun ollaan heikosti sitoutuneita näihin sop- sopimuksiin, mikäli ei ole mekanismia, mitään parannuksia ei tapahdu ihmisoikeuskysymyksissä. Ja haluaisin, että kauppaetuudet voidaan lakkauttaa komission toimesta, mikäli on riittävästi näyttöä ja komission pitäisi keskeyttää nämä etuudet, mikäli tietty määrä jäsenvaltioita tai Euroopan parlamenttista pyytää. Tällaiset sanktiot vaativat myöskin muodollista tarkasteluprosessia, kun esitetään valituksia komission päätöksistä ja kun perustetaan välittäjä, taho, jolla on sitovia oikeuksia. Ja kolmanneksi, monissa kehitysmaissa valtaosalla ihmisistä ei ole varaa kalleisiin lääkkeisiin ja ainoastaan pieni osa kansasta pystyy niitä ostamaan. Ja uskon, että kauppaan liittyvät seikat tekijän oikeuskysymyksissä, trip – niissä pitää muistaa kehitysmaiden kansalaisten oikeus terveydenhuoltoon. Ja lopuksi korostaisin, kuinka tärkeää on lainsäädäntö, jolla estetään myyminen, aseiden myynti, välittäminen ja siihen liittyvä välineistö, esimerkiksi ammukset ja varaosat, niiden vienti maihin tai alueille, joissa todennäköisesti käyttää niitä sisäiseen alistamiseen ja ihmisoikeuksien rikkomiseen. Kiitoksia. Thank you. Um, kiitoksia kovasti edustaja Nikola Schick näistä kiintoisista ajatuksista. Ja ymmärsin, että tulette myös esittämään muutosehdotuksia. David Martin sanoi, että takaraja on huomenna puolelta päivän, hän se normaalisti on niin varmasti voisimme keskustella siitä, miten asekauppa liittyy tähän kaup- äh, työhön, jota tällä hetkellä teemme. Muistaakseni tällä hetkellä on olemassa vapaaehtoinen käytännössäännöstö jäsenvaltioiden aseviennin osalta. Jo vuosia on jo keskusteltu siitä, kuinka tämä voitaisiin muuttaa sitovaksi säännöksi. Ehkäpä neuvostosta tai komission puolelta voimme kuulla piakkoin, mikä on tilanne. No, nyt joka tapauksessa olemme, meillä on tekeillään hyvinkin kiintoisa projekti, ja meidän täytyy itse pohtia, mitä me voimme sen puitteissa tehdä, ja mitä meidän ehkä pitää tehdä muissa yhteyksissä, mutta esittelijä ja laatija David Martin varmasti tätä asiaa tutkailee, ja teemme sen, mikä meidän pitää tehdä. Nyt annan puheenvuoron Rova Bergialle. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoitamme. Minä vähän rauhoitun nyt, kun kuulin sen, mitä sanoitte tästä mietinnöstä. Eli haluaisin nyt sitten tehdä muutaman ehdotuksen. Mielestäni tämä mietintö ja tämä lausunto on tärkeää, kun ajatellaan tätä meitä huolestuttavaa kysymystä, koska mehän kaikki uskomme, että on pientä eroavaisuutta sen välillä, mitä me sanomme täällä ja mikä sitten on todellisuus ja käytäntöä EU-ssa ihmisoikeuskysymyksissä. No, jo torstai-iltapäivissä tiedämme, millaisia ongelmia esiintyy ja nyt kun ajatellaan näitä puheenvuoroja, joissa käsiteltiin tiettyjä seikkoja, mielestäni ei pidä tehdä sopimuksia silloin, kun tiedetään, että jokin maa ei kunnioita ihmisoikeuksia, koska muutenhan me annamme etusijan taloudellisille kysymyksille tosi siis tärkeämpää kuin ihmisoikeudet tai demokratia, ja se nyt on mahdotonta hyväksyä, kun ajatellaan mitä täällä parlamentissa puhutaan ja yleisemminkin eurooppalaisissa toimielimissä. Tämä vaikutusten arviointi on todellakin hyvä idea. Täytyy vielä täsmentää, mitä kaikkea siihen sisältyy. Ja uskon myöskin, että meidän pitää keskeyttää sopimusten soveltaminen, mikäli meillä on riittävästi näyttöä. Mutta mikä sitten on riittävästi näyttöä? Se on vähän epämääräinen käsite, eli meidän täytyisi miettiä jotain elementtejä tämän suhteen, eli meidän täytyy täsmentää tätä kohtaa kolme. Ja sitten meidän pitää myöskin täsmentää, millaista tukea annetaan kansalaisyhteiskunnalle näissä maissa. Eli joko kohta kolme tai neljä. No, siinä täytyisi vähän täsmentää näitä kysymyksiä. Ja sitten kohdassa viisi jokin aika sitten tein työtä tiettyjen ehdotusten suhteen ja muistelisin, että on tiettyjä oikeuksia. Tietyissä maissa on pakkotyötä, lapsityövoimaa, muistan kaikki mitä kaikkea siinä oli. Eli nämä neljä elementtiä pitäisi saada mukaan kohtaan viisi, koska se olisi silloin yhdenmukainen ILOn kantojen kanssa. Kiitos. Yes, thank you very much, Mrs. Ve- Kiitoksia kovasti puheenvuorostanne. Otaksun, että tekin harkitsette esittävänne, esittävänne muutosehdotuksia David Martinin mietintöluonnokseen. Seuraava puhuja, komissio. Um, I'd like to thank uh, David Ford. Haluaisin Davidia kiittää tästä tekstistä. Mielestäni on tärkeää, että ikään kuin mobilisoidumme, että seuraamme tätä asiaa, kun sitä käsitellään kansallisen kauppavaliokunnassa, koska heidän näkemyksensä saattaa olla eh, eräänlainen kuin meillä, jotka olemme herkkiä ihmisoikeusasioille. Tietysti suuri kysymys, kuten David sanoi, on sitten se, että miten tämä toteutetaan käytännössä. Ja hyödyllisiä ovat nämä mekanismit, jotka täällä yksilöidään ja joita täytyy tapauskohtaisesti soveltaa. Minä nyt satun uskomaan, että esimerkiksi kauppasuhteet saattavat itse asiassa olla osatekijä ihmisoikeuksien tukemisessa edellyttäen, että varmistetaan se, että emme käsittele kaupallisia etuja, jotka perustuvat perusihmisoikeuksien loukkaamiseen tai työntekijän oikeuksien loukkaamiseen. Ajattelen maata kuten Burma, jossa, josta monet ovat puhuneet. Kun tuntee Burmaa ja tietää, miten miten juntan otteesta huolimatta yhteiskunta haluaa kehittyä, niin kauppa saattaisi olla positiivinen asia, jos varmistetaan, että perusoikeuksia ei loukata. En puhu, että kauppasopimus pitäisi Burman kanssa olla, mutta tämä on vain esimerkki, joka valaisee sitä, että pitää olla joustava. Ja semmoisen mä nyt, joita David ehdottaa, voivat johtaa konkreettisten vaikutusten arviointiin, ovat tärkeitä myös. Haluaisin myös sanoa, että pitäisi ehkä enemmän painottaa näitä ydin oike- työntekijän oikeuksia. Ne ovat osa ihmisoikeuksia, ne usein laiminlyödään sopimuksia, joita meillä on kauppapääkumppaneiden kanssa. Pääkauppakumppaneiden kanssa esimerkiksi Kiina. Kyse ei ole pelkästään pakkotyöstä, orjatyöstä tai lapsityövoiman käytöstä. Kyse on ihan perustavanlaatuisista työntekijän oikeuksista, joita todellakin loukataan. Ja usein ne eivät tule esille suhteessa näihin maihin, kuten yhdistymisvapaus ammattiliitoille ja niin edelleen. Joten mielestäni olisi hyödyllistä viitata siihen niin paljon kuin voimme. Ikään kuin ILOn kielellä. Yeah, thank you. And I, I just remember... Kiitoksia. Ja muistelen vielä, mitä David sanoi, että lausuntoluonnosta ollaan tekemässä työllisyysvaliokunnassa ja esittelijä ilmeisesti oli Richard Howitt. Eli varmaan jonkinlaista työnjakoa nyt on tässä kysymyksessä, mutta kuulemme tästä sitten lausunnon valmistelijalta. Sitten Lohbiller ja sen jälkeen komissio. So, yeah, just briefly from me, my... Niin ihan lyhyesti. Kollegani vihreistä Nicole Nilsel Kiel tekee tarkistuksen, jossa tuetaan sitä, että EUn alueelle ei saisi tuoda tuotteita, joita on tuotettu lapsityövoimalla ensinnäkin toista on vähän vaikeampi vetää yhteenvetoa, koska kuoli juuri Egleltä ja hän on EPPstä. Että ehkä meidän pitäisi vahvistaa kohtaa yksi, jossa sanotaan, että kansainväliset tai kahden välisten kauppasopimusten tulisi edistää esimerkiksi oikeutta koulutukseen tai yleistä taloudellista kehitystä. Ja kauppasopimuksissa pitäisi vahvistaa eikä heikentää ihmisoikeustilannetta. Mutta en ole ihan varma, tehdäänkö tästä mitään kirjallista tarkistusta. Thank you. Kiitos. Nyt pyytäisin komissiota kommentoimaan kuulemaansa, mitä olette mieltä aiheesta. Thank you, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää edustaja Martinia. Puhun komission puolesta, mutta edustan tässä paitsi DG Relexin asenteita myös koko kauppaosastoamme. Niin, mitä tulee näihin kuuteen ehdotukseen, joita olette esittäneet, niin muutama kommentti niistä. Ensimmäiseen kohtaan liittyen. Eli kyse on vaikutusarviosta, ihmisoikeusvaikutusarviosta. Niin tällä hetkellä komissio kyllä tekee vaikutusarvioita, jotka koskevat myös ihmisoikeuskysymyksiä, sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia, pääsyä mahdollisuutta muun muassa asuntoon, sanitaatio, asioihin, etc. Joten toki voimme laajentaa arvioinnin myös kauppakysymyksiin. Voidaanko me ottaa huomioon esimerkiksi kidutuksen tai muun. Tällä hetkellä nämä kysymykset eivät esiinny keskusteluissa kauppaetusopimuksista. Meidän tulisi myös tältä tältä osin pyrkiä käyttämään vaikutusvaltaamme niin, että voimme vaikuttaa myös sellaisiin asioihin, jotka ovat sopimusten sovellusalan ulkopuolella. Komissio on valmis kyllä tarkastelemaan sellaisia metodeja ja indikaattoreita, joita tällä hetkellä käytetään muissa vaikutusarvioissa. Voimme pohtia, voidaanko niitä parantaa niin, että voidaan varmistaa se, että että myös sosiaalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin kiinnitetään huomiota. Samalla kun puhun tässä suosituksesta numero yksi, haluaisin myös tähdentää sitä, että tämänhetkisessä tekstissä puhutaan kaikista neuvotteluista ja kaikista järjestelmistä kolmansien maiden kanssa. Mutta tietänette, että monet kauppasopimukset eivät kiinnitä huomiota ihmisoikeuksiin eikä, eivätkä liity niihin ollenkaan. Esimerkiksi kun puhutaan teknisistä vastavuoroisen tunnustamisen sopimuksista tai energiatehokkuusmerkinnöistä tai jos puhutaan vaikka esimerkiksi muista teknisemmistä järjestelyistä, jotka liittyvät kauppa-asioihin. Eli olisi hyvä, jos voitaisiin puhua kaikista kauppajärjestelyistä ja kaikki nämä järjestelyt tarkastettaisiin uudemman kerran. Ja ennen kaikkea olisi järkevää puuttua niihin järjestelyihin, jo, jotka todennäköisimmin aiheuttavat ongelmia. Toinen suositus, kysehän on GSP Plus-järjestelmästä. Otin kyllä vaarin siitä, mitä edustaja Martin sanoi. Meidän mielestämme GSP vertailualan analyysijärjestelmät ovat ihan käyttökelpoisia. Niiden avulla voidaan arvioida, tehdä arvioita. Mutta meidän täytyy olla kuitenkin kielikeskellä suuta, jotta emme ettei meillä mene eri benchmarkit sekaisin, koska on myös sellaisia benchmarkkeja, jotka liittyvät VTO-tarkastuksiin. Ja siksi meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jotta emme käyttäisi sellaisia analyysejä, benchmarkkeja, joita ei pidetä objektiivisina. Viittaan tässä vaikkapa Sri Lankan tutkimuksiin. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia – ja meidän täytyy perustaa arviomme ainoastaan julkisesti saatavilla oleviin kansallisten, kansainvälisten järjestöjen arvioihin. Muun muassa Human Rights Watch on yksi tällaisista. Sitten kolmas kohta että tulisi olla mahdollisuus keskeyttää kauppaetuudet joko komissio yksin. No, tehän tiedätte, että komissio kyllä ihan urheasti ottaa uusia vastuita kontolleen, mutta tässä nimenomaisessa kysymyksessä, kun ajatellaan kuinka poliittisesti arkaluontoisia tällaiset päätökset ovat, niin ehkä olisi parempi, jos olemassa olevaa menettelyä noudatettaisiin, eli että jäsenvaltio otettaisiin päätöksentekoprosessiin mukaan, jäsenvaltiot. Jos nyt katsotaan GSP-järjestelmää, niin olen henkilökohtaisesti yhtä mieltä Martinin kanssa siitä, että mutkikashan tämä asia on. Ehkä yksinkertaistamiselle olisi sijaa, mutta Mielestäni ei olisi hyvä sulkea jäsenvaltioita päätöksentekoprosessista tässä suhteessa pois. Neljäs kohta. liittyy valvontaa, tarkempaa valvontaa ja komission osallistumista tähän tarkempaan valvontaan. Esitettiin ajatus siitä, että eurooppalaiset voisivat olla mukana YK erikoismenettelyjen nojalla suoritettavissa tutkintatehtävissä. No meidän mielestämme tämä ei välttämättä ole hyvä asia. On yksi asia pyytää komissiota vahvistamaan omaa valvontaansa ja pyytää ehkä komissiota ryhtymään perusteellisimpiin tutkintoihin omin päin. Toinen asia on vaatia, että komission edustaja olisi mukana YK erityismenettelyissä – meidän mielestämme YK erityismenettelyiden riippumattomuus on niin tärkeä asia, että meidän ei pitäisi sekoittaa komission edustajia tällaisiin menettelyihin. Siinä piilisi sellainen riski, että sahaisimme oksaa näiden menettelyiden riippumattomuudelta ja pelaisimme niiden pussiin, jotka eivät välttämättä ole asianmukaisia tahoja. Joten me emme kyllä oikeastaan tukisi tämän kaltaista lähestymistapaa. Mitä sitten tulee viidenteen kohtaan? Eli kehotetaan komissiota tekemään ehdotusasetukseksi, jolla kielletään perustavanlaatuisten ihmisoikeusnormien vastaisesti orjatappakotuvan käyttöön tuotteiden tuoti. No, tämähän tietysti on ihan asiallista. Tämä pätee myös lapsityövoimaan. Tähän liittyy Hollanninkin aloite, jota me tällä hetkellä tarkastelemme. Ja mitä sitten tulee EU-vientisääntöjen tarkastelemista uudelleen, olemme kyllä valmiita näin tekemään ja pohtimaan ää, sitäkin, kuinka toteuttamiskelpoista olisi esittää lainsäädäntöehdotusaiheesta. Uh, I just make one proposal before I... Kiitoksia herra Tiimans. Yksi ehdotus ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron. Mainitsette, että täytyy taata YK on erityismenettelyt ja tämä alivälikunta on varmasti paljon samaa mieltä eikä halua vaarantaa erityismenettelyiden riippumattomuutta. Mutta voitaisiinko sanoa, että erityismenettelyn tulokset voisivat olla osa tätä, sanotaanko, objektiivista kriteeriryhmää, jota ei aseta kyseenalaiseksi, joka voisi laukaista tämän sopimuksen laisuuden, joka on itse asiassa sisältönä kohdassa kolme. Joten ehkäpä on tapaa viitata näihin erityismenettelyihin, mutta ilman, että pyydetään EU-edustajien olemaan mukana. Mutta kuunnellaan nyt, miten David Martin arvioi tätä keskustelua nyt. Thank you, Chair, and thanks to my colleagues for the contribution to... Kiitoksia kollegoille ja komissiolle näistä vastauksista ehdotuksiini. toistaisin vielä sen, mikä sanoin aluksi, eli tämä on yksi monista lausunnoista, joita tulee useista valiokunnista. Ja ehkä tärkein on se, joka tulee työllisyysvaliokunnasta ja jonka on tehnyt Howard. Tämä komissiolle vastaukseksi ja muillekin. Eli Richardin panoksessa kohdassa kaksi todetaan, että kaikkien kauppaosapuolien on sovellettava ILOn ydinyleissopimuksia, jotka liittyvät kestävään kehitykseen niin edelleen. Ja hän myöskin toteaa kohdassa kolme, että sosiaaliympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset neuvotteluissa meidän pitäisi kuunnella AY-liikkeitä, ympäristö- järjestöjä avoimesti. Eli osa näistä asioista on mukana jo lausunnoissa. Ja toistan vielä, että on vaikea erottaa työasioita, ihmisoikeuksia ja ympäristöstandardeja, mutta tässä valiokunnassa olen yrittänyt keskittyä pelkästään ihmisoikeuskysymyksiin. Sitten neljä kollegaa, tai kollega, niin viisi kollegaa puhui, että voitaisiin tehdä tarkistuksia. No suullisesti en nyt vastusta mitään näistä tarkistuksista, mutta tietysti haluaisin sitten nähdä ne paperilla. Erityisesti mistä Verge puhui, eli mikä on tämä riittävä näyttö, sen määritelmä. Ja mielelläni otan sen mukaan, mutta en tiedä kuinka helppoa se on nyt sitten saada läpi. Mutta jos teillä on hyvä määritelmä mielessä, niin olen ihan valmis siihen tutustumaan. Ainoa huolenaihe, tai ei nyt ehkä huolenaihe, koska olen samaa mieltä sataprosenttisesti, mutta Mikko Läsik, hän puhui kohdista 4 ja 5. Ja se, mistä minulla on epäilyksiä, on se, mitä hän puhui näistä TRIPS-sopimuksista. Ja olen täysin samaa mieltä siitä lääkkeiden saatavuudesta ja muusta. Mutta kuuluuko se tähän mietintöön, siitä en ole ihan varma. Mutta tietysti voin tarkastella tätä tarkistusta, mutta tässä me olemme jo tekemässä työtä TRIPSien suhteen ja meillä ei koskaan pitäisi olla TRIPS Plus järjestelmää missään vapaakauppasopimuksessa, mutta tätä keskustelua voidaan sitten käydä myöhemmin. Ja Lohbiller puhui kollegan puolesta yhdestä asiasta. No, lapsityövoima on jo Hauitin lausunnossa mukana, mutta ei kai toistosta ole haittaa, eli se voitaisiin myöskin laittaa tähän lausuntoon. Sitten komission kommentit ensinnäkin kohdasta yksi, niin ymmärrän kyllä mitä sanoitte. En ole ihan varma tästä uudelleen määritelmästä, miten se vaikuttaa. Sitten täytyy miettiä, että jos tehdään ihmisoikeusvaikutusten arviointia, sitten jos tehdään maan A-osalta, mutta ei maan B-osalta, niin en nyt tiedä, mikä ratkaisu tähän on, mutta olen kyllä ymmärtäväinen näiden syiden suhteen. No sitten kakkosen osalta, no ehkä sanamuoto pitää vähän tiukentaa, koska en nyt ehdota, että muuttaisimme tätä ILOn yleisopimusta tai benchmarkkeja, vaan meidän pitäisi arvioida, onko maissa sovellettu näitä sääntöjä näiden 27 yleisopimuksen osalta. Eli en halua muuttaa tätä luettelua, tai näiden benchmarkingien pohjaa, vaan sitä, millä tavalla arvioimme sitä, kuinka niitä sovelletaan. Sitten kohdassa kolme, niin ymmärrän miksi komissio ei tästä pidä, mutta jos haluamme saada GSP plussaan toimimaan, ja mehän sanomme, että tämä keskittäminen olisi väliaikaista. Tämä täytyy tietysti tietenkin hyväksyä jäsenvaltioissa, mutta meillä pitää olla vähän nopeampi mekanismi kuin tällä hetkellä. Ja sitten nelosessa. Ymmärrän kyllä, mitä sanoitte siitä, että YK on tässä mukana, mutta täytyy nyt miettiä tätä vähän enemmän siitä, miten olemme suoraan mukana YK on erityismenettelyissä. Ehkä meidän pitää jotenkin yhdistää EUn toiminta ja nämä tutkinnot yleisemmin, mutta ehkä meillä ei pitäisi olla EUn viranomaisia tässä mukana, koska se vie neutraalisuutta pois. Ja tämän viitosesta kutosesta olemme samaa mieltä. Tavoitte on hyvä, mutta miten siihen tavoitteeseen päästään, se on eri asia. Kiitos you very much, David Martin. Kiitoksia kovasti, David Martin. Huomasin, että edustaja Valdere pyysi puheenvuoroa, kun jo esititte johtopäätöksiänne. Joten jos haluatte nopeasti kommentoida. Briefly, I just wanted also to... Todellakin lyhyesti halusin vain ilmaista huoleni, koska olin varapuheenjohtajan eurolla työryhmässä ja intavaliokunnan jäsen. Minun huoleni on Kolumbiasta. No, eri näkökulmasta tätä katsoen minun huolenaiheeni on, että miten voidaan tasapainottaa ehtomme ihmisoikeuksista, jotka olisi perustellut, ja sitten vapaakauppasopimuksesta, joka, jonka näen välineenä päästä tästä vaikeasta tilanteesta, jossa Kolumbia on kun se talous on riippuvainen huumeiden tuotannosta. Jos he eivät hyödy tästä vapaakauppasopimuksesta, niin pelkäänpä kovin, että tämä huumetuotannosta riippuvaisuus yhä syvenee. Ja sitten ihmisoikeusloukkauksista tulee vieläkin pahempia. Tämän vain halusin sanoa, että otetaan huomioon tämä huolenaihe, että tämä vapaakauppasopimus ehkä voisi auttaa päästä tästä todellakin noidakäistä, jossa Kolumbia on. Tämä oli huolenaiheeni. Kiitoksia tästä lyhyestä mahdollisuudesta. Kiitoksia, että otitte esiin tämän nimenomaisen kysymyksen, Kolumbian kysymyksen, aivan kuten David Martinkin. Me olemme aidosti huolissamme siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta ilokseni voin kertoa, että tänään kolmelta käydään keskustelua alivaliokunnan ja Andien valtuuskunnan kesken – vapaakauppasopimusten ihmisoikeuskysymyksistä, joten tulkaa paikalle. Minä itse uskon, että tällä alivaliokunnalla on mahdollisuus pyrkiä löytämään sellaista yhteistä maaperää, jota tällä hetkellä tässä parlamentissa ei vallitse. Joten jos me voisimme tämän nimenomaisen asian tiimoilta tehdä työtä David Martinin mielilausunnon ohessa, niin se olisi hyvä asia. Parlamenttihan tulee olemaan mielipiteiltään jakautunut ja on perin onnetonta, että me alivaliokuntana emme ole löytäneet ratkaisua. Toivottavasti löydämme sellaisen. Eli tänään kello 15. Missähän se mahtaa olla? Niin kaikilla on kerrottu, missä se on. Jos sitten tiedä, missä kokous pidetään, ottakaa yhteyttä sihteeristöön. Nyt kiitän teitä kaikkia. Niin, tarkistusten päivä on huomenna kello 12 ja pohdimme tarkistuksia, keskustelemme tarkistuksista 10.5. Ja toivon todellakin, että saamme myös oikeudellista osviittaa parlamentin oikeudelliselta osastolta. Tämähän on mutkikas, mutkikas kysymys. Miten voidaan kirjata lakiin sitä, mitä me peräänkuulutamme? Nyt lopetan keskustelun tältä osin. Tulemme viimeiseen kohtaan, nimittäin kysymyksiin komissiolle. Meillä on ensinnäkin Barbara Lohpiilerin kysymys. Ai anteeksi, Minulle juuri kerrottiin, että prepolitsin täytyy lähteä, joten aloitamme hänen kysymyksestään. Kysymys numero neljä koskee ihmisoikeuksien puolustajia Syyrian, Syyrian vankiloissa. Kiintoisa maa, koska jos oikein muistan, Syyria ei halua allekirjoittaa kumppanussopimusta, kun taas koko kansalaisyhteiskunta ja Euroopan unioni haluaisivat tällaisen kumppanussopimuksen allekirjoitettavan ihmisoikeussyistäkin. Eli kiintoisa asia. Olette varmasti lukeneet Prepolsin kysymyksen, joten annan puheenvuoron komissiolle, jotta komissio voi vastata. Mitä komissio on tehnyt sen jälkeen, kun syyskuussa 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman ja mikä on komission vastaus näihin vangitsimisiin ja ihmisoikeusrikkomuksiin Syyriassa. Komissio, olkaa hyvä. Thank you very much for... Can you speak a little bit louder, please? Yes, I haven't started yet. <laughs> Thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tästä voimme sanoa, että komissio ja EUn diplomaatit ovat jatkuvasti seuranneet ihmisoikeustilannetta Syyriassa yleisestikin ja erityisesti mielipidevankien tilannetta. Ja me olemme myöskin huolissamme Täällä nyt käydään liikaa yksityisiä keskusteluita. Voitteko mennä ulos keskustelemaan? Varmasti kiintoisaa, mutta täytyy mennä ulos. Komissio. Right. I start again. The Commission and the EU diplomatic community uh, locally... Komissio ja diplomaatit ovat edelleen seuranneet näitä mielipidevankien tilannetta ja yleisestikin ihmisoikeustilannetta Syyriassa. Ja me myöskin olemme huolissamme näistä tapauksista, jotka mainitsitte kysymyksessä koska ihmisoikeustilanne on niin monimutkainen Syyriassa. Nyt on paikallista koordinointia ei ainoastaan komission, vaan myöskin EUn jäsenvaltioiden ja puheenmaavaltion tasolla. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy toimia koordinoidusti, koska tilanne on niin monimutkainen. Eli kokouksia pidetään säännöllisesti ei pelkästään keskustelua varten, vaan myöskin ehdotetaan sopivaa toimintaa. Syyria ei ole halukas keskustelemaan ihmisoikeuksista ja EU on pyrkinyt tekemään ihmisoikeuksista toistuvan kysymyksen, kun se keskustelee viranomaisten kanssa. Ja voin vahvistaa, että asiasta on puhuttu usean otteeseen eri EUn tasoilla, myöskin tästä tapauksesta, johon viittaatte kysymyksessänne. Ja Syyria tietää, kuinka vakavissa me olemme näiden huolestuttavien tapausten suhteen. EU on pyrkinyt samaan aikaan rakenteellisempaa ihmisoikeuskeskustelua Syyrian kanssa, ja meidän täytyy jatkaa keskustelua viranomaisten kanssa, jotta pääsisimme sopuun assosiaatiosopimuksesta. Ja sen jälkeen voisimme puhua poliittisista ihmisoikeuskysymyksistä. Ja kun korkeudustaja Ashton kävi maaliskuussa Syyriassa, Syyrian johtajat totesivat, että he ovat valmiita jatkamaan keskustelua tämän sopimuksen loppuun saattamisesta heti kun vaikutusten arviointi, siis nythän tämän sopimuksen vaikutuksia arvioidaan, eli heti kun tämä vaikutusten arviointi on tehty ja viimeisimpien tietojen mukaan saataisiin päätöksen tämän kuun lopussa. Näin ollen meillä voisi olla alustavia keskusteluita komission kanssa ja katsoa millaisia huolenaiheita on tämän sopimuksen suhteen ja toivottavasti tämä toteutuu sitten toukokuussa. Niin, hiukan olisi vielä. Tietysti EUn diplomaatit auttavat yleisesti EUn Syyrian suhteissa, kun mietitään millainen olisi paras lähestymistapa ihmisoikeuskysymyksiin. Ja näistä asioista keskustellaan ja niitä tarkastellaan jatkuvasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. EU-diplomaatit ovat valvoneet oikeudenkäyntejä, ei pelkästään korkeimmassa oikeudessa, vaan myöskin sotilastuomioistuimissa ja rikostuomioistuimissa – aina kun se on ollut mahdollista. Hiljattain Syyrian viranomaiset ikävä kyllä ovat vähän rajoittaneet pääsyämme seuraamaan oikeudenkäyntejä. Olemme myöskin tehneet läheistä yhteistyötä ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Mutta varmaan olette samaa mieltä, että tässä kysymyksessä meidän pitää olla suhteellisen hienovaraisia. Ja komissio rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi kulttuuriseen toimintaan, naisten ja lasten oikeuksiin ja myöskin kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Meillä on suuri hanke tulossa ensi vuonna, jotta voimme antaa tilaa myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestöille Syyriassa. Mrs. Brepos, do you want... Edustaja Brepos, haluatteko esittää lisäkysymyksen? Niin meillä ei ole enää kovinkaan paljon aikaa, joten voitteko ystävällisesti puhua lyhyesti? Kort zijn, ehm, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat eh, ik de commissie zeker moet bedanken voor de informatie die ze gegeven heeft in verband met ehm, de mogelijke hervatting van eh, de besprekingen in verband met het eh, associatieakkoord. Mahdollisuudet ottaa, ryhtyä uudelleen keskusteluihin ja yhteydessä asioiden sopimukseen. Masrakmaiden delegaatio tekee Syyrian vierailun toukokuun lopussa. Silloin varmaan voidaan keskustella asiasta myös. On ihan erityistapaus. Syyrialainen ihmisoikeusasianajaja. asianajaja on pidätetty ja minä, minulla on tässä huolenaiheena tämä jut, tätä juttua lykätään sotilastuomioistuimessa koko ajan. 13. toukokuuta on nyt mainittu uutena aikana. Kansainvälisiä tarkkailijoita ei sinne sallita. Miten reilu voidaan taata? Hän ei saa asianajaa tavata, hän ei saa lääkkeitään. 79-vuotias hän on ja tarvitsee lääkkeitä. Komissio Damaskuksen lähetystä pitäisi tehdä, edustuksen pitäisi tehdä kaiken että tämä mies vapautetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Commission very briefly and I have to... Komissio lyhyesti nyt täytyy kaikkia valmistautumaan antamaan vain tiiviitä vastauksia. Varmasti voimme lukea kirjalliset vastaukset joka tapauksessa myöhemmin. Uh, indeed, uh, we, we are aware of, of uh... Toden tottakin olemme tietoisia tästä valtuuskunnan vierailusta Syyriaan Felmelahin tapauksessa. Euroopan unioni on selkeästi pyytänyt päästä oikeudenkäyntiä seuraamaan, mutta tämä pyyntö on evätty jutusta. Juttua käsiteltiin 22. maaliskuuta ja me olemme olleet yhteyksissä kaikkien tarkkailijoiden kanssa, jotka ovat voineet osallistua. Mon, niiden joukossa on myös useita arabitarkkailijoita, mutta EUn tarkkailijat eivät valitettavasti ole voineet osallistua. Kiitoksia kovasti komissiolle. Sen jälkeen kysymys numero yksi Barbara Lockbillerin Kysymys, joka koskee romanien tilannetta Kosovossa. Pyytäisin komissiota antamaan lyhyen vastauksen. Thank you very much, Mr. Chair. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin pyysin komissiota antamaan lyhyen vastauksen. Very much. Um, four questions. Niin, eli neljä kysymystä on esitetty liittyen romanien tilanteeseen Kosovossa. Ja vastaan nopeasti. Romanien tilanne Kosovossa. Viittaan nyt komission vuoden 2009 raporttiin, jossa korostettiin, että romanien tilanne Kosovossa on erittäin huolestuttava. Me valvomme edelleen tilannetta, erityisesti vakautus- ja assosiaatiokeskustelussa. Näin tehtiin tammikuussa ja maaliskuussa ja myöskin sitten täysistunnossa heinäkuussa. Me olemme Kosovan tiedonannossa viime lokakuulta sanoneet, että mitä tulee tähän apuun, 16 miljoonaa on annettu Kosovan romaneille IPA-ohjelman kautta 2006-2009 5 miljoonaa, jolla rahoitetaan evakuointi ja uudelleenasuttaminen asuttaminen 11 perheen osalta, jotka asuivat lyijy saastuneilla alueilla. Sitten romanit, joita karkotetaan jäsenvaltioista. No mitään takaisinottosopimusta ei ole EUn ja Kosovon välillä selkeistä syistä. Ja jokainen jäsenvaltio voi solmia näitä takaisinottosopimuksia ja komissio ei valvo tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia, mutta jäsenvaltioiden tietysti pitää noudattaa palauttamattomuusperiaatetta ja että menettely toteutetaan UNHCRn sääntöjen mukaisesti. Ja erityisesti jokainen karkotus pitää käsitellä erikseen. Sitten tämä kuuluu enemmän kollegoille, jotka vastaavat oikeuden kysymyksistä. eli on EUn palauttamisrahasto, jonka avulla voidaan auttaa näissä prosesseissa. Ja sitten takaisin Otto. Kosovon hallitus on esittänyt lakia. Parlamentti käsittelee sitä liittyen takaisinottoon ja komissio on auttanut tämän lainsä laatimisessa. Sitten romanilapset. Joulukuussa 2008 Kosovan hallitus hyväksyi strategian Romanien afgaalien ja mustalaisten osalta. Ja komissio ja Euroopan neuvosto on rahoittanut hankkeen, joka liittyy Bolonian prosessiin ja kulttuurien väliseen toimintaan. Ja olimme myöskin luomassa tätä romanitoimintasuunnitelmaa. Tärkeä osa tätä strategiaa on koulutus, erityisesti koulutus romanin kielellä. Komission pyynnöstä strategiassa myöskin on oppisuunnitelma romanin kielellä, joka on saatavilla sitten tämän vuoden syyskuussa. Sitten Romanin strategian täytäntöönpano. Me pidämme hyvänä, että strategia on hyväksytty, mutta se on kuitenkin yksi askel oikeaan suuntaan. Lisäaskelia tulisi ottaa. Mitä tulee vakaus- ja stabilisaatioprosessiin, me katsomme, miten tilanne kehittyy ja teemme näin siis uudestaan täysistunnossa heinäkuussa. Kiitos. Mrs. Lohbiller, is it Lohbiller, onko tarpeen tehdä lisäkysymys? No, Madam Chair, I will... No, voin kahdenvälisesti esittää lisäkysymyksiä. Kiitoksia kovasti solidaarisuudestanne. Kysymys numero kaksi. Sen on esittänyt Rova Jimenez Peseril ja pyytäisin komissiota antamaan lyhyen vastauksen. Thank you, uh, Phil Roberts from DG Development. Thank you to... Kiitos Kehitysten osastolta kiitoksia kysymyksestä. Emme kuule kovinkaan paljon. Onko nyt parempi? Mikrofonia pitäisi vetää lähemmäs. Onko nyt parempi? Kehitysyhteistyön pääosasto herra Roberts. Komissio, kuten neuvostokin, on sitä mieltä, että kahdenväliset suhteet Kuuban ja Yhdysvaltain välillä ovat asia, jota, joka on näiden kahden osapuolen asia. EU ja Yhdysvallat keskustelevat säännöllisesti eri yhteyksissä Kuubasta, jossa vaihdetaan tietoa niiden toimista ja politiikoista. Etäjäsenten suhteen, etäjäsenten läsnäolo Kuubassa on tiedossa oleva asia. EU-Kuuba Kuuba-suhteesta Espanjan ja muut jäsenvaltiot ovat ilmaisseet toiveensa, että politiikasta aloitetaan prosessi. Komission mielipide on se, että tällainen harkinta pitäisi olla, voisi olla hyödyllistä, eikä sen pitäisi yhteisen, yhteisen kannan tulevaisuutta vaarantaa. Muutos va- vaatisi neuvostossa yksimielisyyttä. Ihmisoikeuksista ja perusoikeudet ovat suhteiden ydin EUn ja kaikkien kolmansien osapuolten välillä Kuuban mukaan lukien. Komissio uskoo, että rakentavan ja avoimen poliittisen dialogin äh, puitteissa EUn ja Kuuban välillä nämä kysymykset voidaan paremmin ratkaista. Thank you very much. Um, Kiitoksia kovasti. Jimenez, Vesario Barrio, oletteko tyytyväinen vastaukseen? Yes, uh, well, I think I will, <coughs> I will deal... Uh, no, kollegoiden tavoin puhun hänelle sitten yksityisestä, koska nyt aikaa ei enää ole. Mrs. Gomez, briefly. Gomez, niin At all, and I think in view... Mielestäni nyt, kun katsotaan, mitä Kuubassa on tapahtunut, meidän täytyy tehdä aloitteita. In July, so... Heinäkuussa näin tehdään. Palaamme asiaan, olette ihan oikeassa. Tämä edellyttää kyllä huomiotamme. Sitten kysymys numero kolme. Sudanin hiljattaisista äh, vaaleista Hadan Predalta, ja Komeskin oli paikalla. Komissio saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Edustan DG-kehitystä. Niin yleisesti tämän komissio on sitä mieltä, että oikeudelliset puitteet tarjosivat hyvät olosuhteet Sudanin vaaleille. Nämä oikeudelliset puitteet pitävät sisällään kaikki perusihmisoikeudet, jotka liittyvät muun muassa kokoontumisvapauteen, ilmaisun vapauteen, äänestämisoikeuteen ja ehdollaoloikeuteen. Kuitenkin rikoslainsäädäntö kuitenkin poikkeaa näistä näihin oikeuksiin liittyvistä oikeuksista. Olemme tehneet sen johtopäätöksen, että mitä tulee kokoontumisvapauteen, niin rikosoikeus tarjoaa aika hyviä mahdollisuuksia pidättää ihmisiä umpimähkäisesti. Usein tämä kohdistuu nimenomaan ihmisoikeusaktivisteihin. Myös kansalaisjärjestöjen toimintaa estetään. Kansalaisjärjestölainsäädäntö on tehnyt näiden järjestöjen toiminnan hyvin hankalaksi. Tämän lisäksi ilmaisunvapautta heikentää tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö. Se rajoittaa ilmaisunvapautta eri perustein, muun muassa terveyden, moraalin, yleisen järjestyksen perusteella esimerkiksi. Tämä, tämä sopimus altistaa jo toimittajat rikosoikeudelliseen vastuuteen, mahdollistaa sen, että Ähm, julkaisu toiminnanharjoittajien toiminta- ja tiedotusvälineiden toimintaa estetään, ja sen vuoksi tiedotusvälineiden moniarvoisuus ei ole toteutunut vaalien aikana. Riippumattomien tiedotusvälineiden toiminta on estetty ja hallitus va- valvoo ähm, muun muassa yleisradiotoimintaa ja Äh, lehdistön vapautta. Ja siksi komissio on sitä mieltä, että Sudanissa ihmisoikeuksien toteutuminen äh, vaalien aikana ennen ja jälkeen on toteutunut vain osittain. Kiitoksia kovasti, sanoo puheenjohtaja. Äh, voisitteko suostua siihen, että jatkamme englanniksi tämän viimeisen kysymyksen osalta? Edustaja Ungure, sopiiko tämä teille? Hyvä. Okei. Okay. Uh, then, um, if this question has, for the time being, been dealt with, we might... Niin. Gomez, jatkamme nyt englanniksi. I, thank... I don't... I want... I, I subscribe to what the commission has just said, the analysis. I just would like... Vahvistan se, mitä komissio juuri sanoi. Haluaisin vain ottaa esille, että kyse ei ollut Sudanin ihmisten ihmisoikeuksista, vaan tarkkailijoiden ihmisoikeuksista Sudanissa. Presidentti Bashir esitti hyvin ikäviä kommentteja, ilkeitä kommentteja uhkaillen leikata kansainvälisen tarkkailijan kielet ja sormet, ja minua kauhistutti tämä lausunto, jonka korkea edustaja Aston esitti tilanteesta. Kun EU päätti vetää tarkkaille Tarforista. Ei kommentoinut ollenkaan tätä hurjaa kielenkäyttöä jolla olisi voinut olla tarkkailun ihmisoikeuksiin. Kuitenkin haluaisin sanoa, että reaktio, joka ihmisiltä saatiin, oli täysin päinvastoin kuin se, mitä presidentti sanoi. He ilmaisivat kovin innoissaan siitä, miten Mielisään olivat sitä, että tarkkailijat olivat EUlta siellä. Interpretation. No niin, nyt jatkamme siis ilman tulkkausta. Käsittelemme viimeistä kysymystä. Koreanu, and it is about uh, the fate of um, a journalist called Ernest Vardanean, which, uh, who has been um, detained by the so-called authorities of uh, Transnistria. So the Commission, please. Thank you, Mrs. Chair. Thank you, Mr. Nguranu, for this question.